I think we can start. Voimme varmaankin aloittaa. Mr. Kuhn. Schönen guten Morgen, wir kommen heute. Huomenta. Tänään meidän toinen istuntopäivä edessä ja äänestykset. Mutta ensin koordinaattorin kokoukseen päätökset. Teille on jaettu nämä tiedoksi, jos ei kello 12 mennessä mitään ole näihin huomattavaa, niin on hyväksytty sellaisena. Sitten äänestykset valkoisen kirjan täytöpano liikennepolitiikasta. Tässä onko EPPllä yksi liikaa? Das Wort ist eröffnet. Äänestys alkaa. Only three. Vain kolme. Ich schließe und ist alles in Äänestys päättyy ja kaikki on kunnossa. Hmm? Ja, ist okay. Es wird auch permanent kontrolliert. Kyllä, ta- tarkkaillaan myös koko ajan, et, ettei niin, että voi ensi alussa näyttää kaikki kunnossa ja sitten myöhemmin on liikaa. No niin, aloitetaan sitten tästä kompromissiblogista. Yeah, without a card it's not possible. Mutta ilman korttia se ei ole mahdollista. Okei, okay, wir fangen an und sonst musst du dann die Hand Aloitetaan, mutta voit sitten nostaa kättä tarpeen vaatiessa. Ensimmäinen on tämä blokki, jossa on monta kompromissia te näette tässä, mitkä on mukana, mitkä otettu pois siis tästä, mitkä eivät ole mukana? Da sind einige Kompromisse angenommen und sie... Jotkut näistä on hyväksytty. Jos vaikka näette kompromissi ykkösen kohdalla on, on se tähti, sitä pitää aina äänestää. Jos ei tähtiä ole, tästä asteriskiä ole, niin sitten kun kompromissi kakkosessa, niin silloin se on sitten hoidettu, jos tämä hyväksytään. Jotenkin ensimmäinen äänestys, Tämä blokki puolesta. Dagegen. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 77. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Öst 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Äänestää vielä puolesta. Äänestys alkaa siis koneellisesti. Nyt EPPllä on yksi liikaa. Nyt kaikki on kunnossa. Äänestys päättyy. kolme hylätty. Sitten kuusi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17. Suullinen tarkistus. Vastustaako suullista tarkistusta? Ei. Hyvä. Puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.23 hylätty. Tarkistus 119 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Se alkaa. 119. Ei pelaa jälleen yksi liikaa. Ah, SNTllä on yksi liikaa. SNTllä on vieläkin yksi liikaa. Nyt on kaikki kunnossa. Äänestys päättyy. 26.16. Hyväksytty. Sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 2022 hylätty. 140. Tapatel. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 165 Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 193 puolesta, vastaan, Tyhjä. hylätty. 194 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi 6 on hoidettu, 206 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 208 puolesta, vastaan, tyhjä Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18.24. 209. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan myös tämäkin. 209 on kyseessä. Äänestys alkaa. Paul, äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Josta yksi, josta kaksi. Niin puolesta. Siis hylätty tasaääni. 212 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksyttyä näyttää, mutta tarkistetaan. Äästys alkaa. Äästys päättyy. 2320 Sitten 236 puolesta. Vastaan tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.30. Hylätty. 251. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 252. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 264 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta anteeksi raukeaa. 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 274 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 275 puolesta. Vastaan. tyhjä Tarkistetaan. 275. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.28 ylätty. Kompromissi 13. Puolesta. vastaa tyhjä Hyväksytty. 279. Puolesta. vastaa tyhjä Hyväksytty. 280. Puolesta. Vastaa. Tyhjä. Hylätty. 281. Puolesta. vastaa tyhjä Hyväksytty. 282. Puolesta. vastaa tyhjä Tarkistetaan. Äästys alkaa. Äästys päättyy. 19.4. Hylätty. 283. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 286. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromis 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 293 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 296 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 296 kuusi, S alkaa. Äänestys päättyy. äästys päättyy. Hylätty. Selkeästi. 298 puolesta. Vastaa. Tyhjä. Tarkistetaan. 298. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 puolesta vastaan tarkistetaan 300. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 20-23 hylätty. 301 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kolmesta yksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24, 19 hyväksytty. Kompro. Ja 304 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vasta tyhjä hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 319 puolesta vastaan tyhjä, tarkistetaan. 319. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 206, 17. Hyväksytty. Kompromissi 18. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 19. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 330. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 331. Puolesta vastaan. Tarkistetaan. 331. Äästys alkaa. Äästys päättyy. Hylätty. Kompromissi 20. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 348. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.

vastaan, tyhjä, hylätty. 360 puolesta, vastaan, tyhjä, tarkistetaan, 360. Äästys alkaa, äästys päättyy. 17.25, hylätty. 361, puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 363 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 364 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mhm, raukeaa. 3364 siis tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.24. Hylätty. 365. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 366. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 366. Puolesta. Äänet. Äänet. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Päättyy. 20-23 hylätty. 369 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 370. Mä otan yhdessä. 371 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 371 tarkistus. Äästys alkaa. Äästys päättyy. 23.19. Hyväksytty. Kompromissi 26. Puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 384. Puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 385. Puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 387. Puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 388 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 388. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 hylätty. Tai 24 siis oikeastaan. 394 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 395 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 408 puolesta 408 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 418 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 419 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 423 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan myös tämä emme sitä kaikki eivät ole nostaneet kättä ylös. 423. SNDllä on yksi ääni liikaa. Ei vieläkään. SNDllä on vieläkin yksi liikaa. Äänestys päättyy. 21, 21 plus hyväksytty 22, 21. Robert Nelvä. 400. Nää, koska otan kivaa äänestyksessä. 438. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 445. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 452 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 454 puolesta vastaan tyhjä, tarkistetaan. 454. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 vasta 14 tyhjää 455 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty, hyväksytty, korjaa puheenjohtaja. Tarkistus. Okei. Okay. Se oli selkeää, mutta tarkistetaan kuitenkin. Kompromissi 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 2815. 465 puolesta vastaa tyhjä hylätty. 457 puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. 457 tarkistetaan. Äästys alkaa. Äästys päättyy. 22, 20 hyväksytty. 460. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 470. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 469 ja 67 ja 260 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 476 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 490 puolesta vastaan tyhjää hyväksy. Tarkistus. 190. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22, 21 Robert puolesta. 23, 21 hyväksytty. 493 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. 493 äästys alkaa. äästys päättyy. 21, 24, hylätty. 494 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 494. Äästys alkaa. Äästys päättyy. 20, 23 hylätty. 504 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas. 504. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.24. Hylätty. Kompromissi 30 puolesta. vastaa Tyhjää. Hyväksytty. Nyt pitää vaan mennä sivu eteenpäin. Kompromissi 32. Äh, kompromissi 31. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi 32. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 625 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaanpas. 625. Siis äänestetään. S päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta, vastaan, tarkistetaanpa. Äästys alkaa. 23. Äänestys päättyy. 23 hylätty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 32. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23.19. Hyväksytty. Kompromissi 35. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 37. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 47. Puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus on 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23.19. Hyväksytty. 48. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 56. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Se oli selvä, mutta voidaan sitten tarkistaa. 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 2319. Ei 2320 siis. 73 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 76 puolesta vastaan vastaan Tyhjä. hyväksytty. Tämä tarkistus 76. 76 tarkistus äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23.29. Tarkoitus 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkoitus 2. Puolesta. Ja 2 ja 3. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkoitus 4. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkoitus 5. 2 ja 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjä. No tarkistetaan. Tarkistus 7 on kyseessä. Äästys alkaa. Äästys päättyy. 19-24 vai hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tartus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37, äh, 38, 3, 5 tyhjää hyväksytty. Onneksi olkoon, herra Bin van de Kamp. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Sitten seuraava äänestys. Euroopan energiaunionista. Valmistelijana on Henna Virkkunen. Kompromissi 1. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tartus 4. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tartus 5. Puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5. Äästys alkaa. Äästys päättyy. 25.18. Hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 2. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20, 25, hylätty. Mm-hmm. Kuuma äänestys. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45. Puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 45. Äästys alkaa. äästys päättyy. 18.24. Hylätty. 46. Puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 47. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 7. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 51. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 52. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 53 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 54 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan, 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25.20 hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjä ylätty Loppuäänestys. Nimenhuutoäänestys. Ei. Ah, ei ole. Okei, tämä on vain meidän lausuntomme tähän. Tarkoitan omalla äänestys. S alkaa, äänestys päättyy. 45 hyväksytty. Ennen virkkoja. Onneksi olkoon. Sitten Pariisin ilmastosopimuksen lausuntoluonnos. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus yksi puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkoitus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.25. Hylätty. Tartus 4. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Tämä ei ollut oikein selkeä. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 369. Siinä ei moni nostanut kättään. Kompromissi 2. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan, tarkistus 5. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 30.15. Kompromissi 3. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 4. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 31. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. Kompromissi 6. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus 41. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Tarkistus. 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.22 hylätty. Tai 19.23 siis. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. 44 on vedetty pois. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Koneellisesti äänestys alkaa. Koneellisesti. Ja äänestys on koneellisesti päättynyt. 43 ja 2 Onneksi olkoon Bas Eichhout. Wir machen eine kurze Pause, bis der Minister... Pidetään pieni tauko, kunnes ministeri tulee paikan päälle, koska nyt meni äänestykset niin nopeasti. I think we can start. No niin, voimme varmaankin aloittaa. Seuraava esityslistan kohta on vuorossa. Luxemburg liikeministeri, joka edustaa sitten puheenjohtajavaltio tulevaisuudessa. Liikeministeri Paus, hän tulee kertomaan, mitä seuraavan puolen vuoden aikana tulee tapahtumaan. Ministeri Paus, teillä on puheenvuoro. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le président, Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, hyvä puheenjohtaja. Olen todella ilahtunut saadessani olla täällä Euroopan parlamentista useastakin syystä. Ensinnäkin on aivan selvää, että Neuvostolla täytyy olla erittäin läheinen yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa, koska meillä on yhteispäätösmenettely mutta myös siitäkin syystä, että itse olin 24 vuoden ajan parlamentaarikko ennen kuin menin hallitukseen. Eli minä tunnen oikein hyvin parlamentin työtavat ja tunnen myös sen asenteen, jonka sisältö on pääasiassa se, että täytyy ennen kaikkea kunnioittaa parlamenttia ja olla sen kanssa hyvissä suhteissa. Se hyvin usein unohtuu politiikassa, mutta minulle se on erittäin tärkeää ja minulla on todella suuri ilo saada olla täällä paikalla teidän kanssanne tänään esittelemässä teille hiukan Luxemburgin prioriteetteja. Ehkäpä ensin näin alustava kommentti. Ei suinkaan välttää sitä, että toteaisi, että meidän täytyy keskittyä seuraavan viiden kuukauden ajan tiettyihin teemoihin. Politiikka on tietyllä tavalla myös hidasta. Meidän täytyy kuitenkin jatkaa työtä ja totean, että meidän täytyy keskittyä tietyn kohtiin ja puheenjohtajakauden lopuksi sitten tulen tänne luoksenne ja ja en halua ottaa mitään valtavaa määrää asioita esille kerralla, vaan keskitymme tiettyihin kohtiin ja sitten puheenjohtajakauden lopuksi tulen tänne selvittämään niitä. Ja yksi niistä kohdista, on keskitymme, on neljäs rautatiepaketti. Ensinnäkin haluan kiittää Latvian puheenjohtajakautta tehdystä työstä. Tekninen pilari on viety sen aikana päätökseen, eli Luxemburgin puheenjohtajakausi voi nyt keskittyä yksityiskohtaisesti käsittelemään poliittista osiota, eli hallintopuolta. Toivottavasti löydämme myöskin yhteisymmärryksen seuraavien kuukauden aikana ja ehkäpä voimme muuttaa hieman tätä työmalliamme tämän paketin parissa. Tähän mennessä olen esittänyt kysymyksen siitä, mikä on tavoitteena rautatiepaketissa. Minun mielestäni selvää on se, että tavoitteena on se, että saadaan parempilaatuisia, määrällisesti enemmän ja tehokkaammin toimivia raiteita Eurooppaan. Se on tavoitteena ja minusta meidän täytyy työstää sitä seuraavien kuukausien ajan siinä hengessä, että tämä tavoite pidetään edessämme ja pyritään saamaan yksimielisyys aikaiseksi niin, että otetaan huomioon myös jäsenvaltioiden erityispiirteet. Ja olen vakuuttunut siitä, että löydämme yksimielisyyden ja poliittinen pilari saadaan päätökseen joko lokakuussa 80. pidettävässä kokouksessa Luxemburgissa tai sitten viimeistään ainakin joulukuussa. Rautatiepaketti on siis yksi näistä todellisista pääaiheistamme, jota Luxemburgin puheenjohtajakausi haluaa työstää seuraavien kuukausien aikana. Toiseksi tärkein asia on ilmailu. Turha on tietysti selvittää teille Euroopan parlamentin kansanedustajille, missä koko ilmailualan ongelmakohdat ovat. Te tunnette ne paremmin kuin minä ja tiedätte myös sen, että kysymys ei ole pelkästään liikenneministeriitä koskevista kohdista, vaan yleisemmin ottaen poliittisista ongelmista, jotka johtavat siihen, että tällä hetkellä on todella hankala viedä eteenpäin tätä asiakokonaisuutta. Siitä huolimatta olemme todella vakuuttuneita siitä, että sitä täytyy työstää. Varsinkin kohtaa, jonka parissa parlamentti on tehnyt aivan erinomaista työtä, joka koskee matkustajien oikeuksia. Minusta meidän tulisi katsoa sitä ja samanaikaisesti epävirallisesti työstää kaikkia ilmailuun liittyviä kysymyksiä Samalla ottaen huomioon sen varauma, joka meidän hartioillamme on tämän puheenjohtajakauden aikana, eli tämä toimivalta menee pidemmälle kuin mitä liikenneministerit voivat päättää. Kolmikantaneuvottelussa meillä on kuitenkin aivan erinomainen joukko Ensinnäkin Latvian puheenjohtajakausi, joka on käsitellyt jo tätä rautatiepakettia, ja toisaalta sitten taas äh, hollantilaiset. Tulevana puheenjohtajavaltiona olemme keskustelleet kovasti jo hollantilaisten kanssa ja he ovat todella valmiita käyttämään kaiken energiansa viedäkseen eteenpäin näitä ilmailukysymyksiä. Tammikuussa aiotaan pitää jo epävirallinen ministerikokous. Kolmas kohta COP21-kokouksen seurauksena on luonnollisestikin ympäristökysymykset, jotka liittyvät liikenteeseen. Ja varsinkin se katastrofaalinen tilanne, joka tällä päivänä on vallalla mm, liikenteessä ja kuljetuksessa, jossa, joka on ainoa ala tänä päivänä, jossa hiilidioksidipäästöjä ei ole kyetty laskemaan, vaan itse asiassa ne ovat nousseet 20 prosentilla verrattuna vuoteen 1990. COP21 ja Pariisin konferenssin seurauksena on välitetty erittäin vahvoja viestejä liikennealalle, jotta siinä tehtäisiin riittävästi ponnistuksia ja mekin työstämme tätä asiaa. Tärkeää on myös liikenteen valkoinen kirja. Ja tässä on tehty aivan erinomaista työtä. Te olette juuri hyväksyneet mietitön, joka koskee valkoisen kirjan puolivälin arviota ja haluankin onnitella tehdystä työstä ja siitä, että tämä mietintö on hyväksytty. muutenkin Luxemburgin puheenjohtajakaudella ei tehdä mitään erityiskertomusta tässä suhteessa, mutta keskitytään siihen ihan tavanomaisen neuvostokokouksen puitteissa ja aiomme hyötyä 80. pidettävästä kokouksesta Luxemburgissa käynnistääksemme keskustelun tästä puolivälin arviosta valkoisessa kirjassa. Ja ehkäpä jopa tämän keskustelun jälkeen yhdessä Van de Kampen kanssa voidaan katsoa sitä, että voimmeko saada aikaiseksi jonkunnäköisen yhteisen lopputuloksen. Mutta puhun myöhemmin siitä lisää. Infrastruktuuriinvestoinnit ovat tietysti tärkeitä myöskin. Junkerin suunnitelma käynnistetään ja sillä on selkeitä vaikutuksia myös parlamenttiin. Kyseessä on asia, jota me haluamme myöskin käsitellä. Varsinkin siitä syystä, että olen vakuuttunut siitä, että infrastruktuuriinvestoinnit liikenteessä ovat myös talouspuolella tärkeitä. Eli on tärkeää, että meillä on tavoite sen suhteen, miten kaikki tämä voidaan paremmin sisällyttää keskusteluihimme. Toinen tärkeä kohta koskee sitä, että, ja tämä on uutuus, Haluaisimme järjestää epävirallisen neuvostokokouksen 70. Luxemburgissa juuri ennen tuota tavanomaista neuvoston kokousta. Ja siinä käsiteltäisiin kaupunkiliikkuvuuskysymystä ja varsinkin polkupyöräilyä. Polkupyörä liikennevälineenä yhteiskunnassamme olisi aiheena. Minua ilahduttaa se, että hyväksytte juuri tällaisen tarkistuksen, tekstiin valkoisessa kirjassa. Se ilahduttaa minua kovasti, koska olen vakuuttunut siitä, että tähän päivään mennessä on jätetty valtavasti huomiotta polkupyörä nimenomaan tasa-arvoisena liikkumavälineenä yhteiskunnassamme. Ennen kaikkea sillä on todellinen tärkeä rooli eurooppalaisen liikkuvuuden sisällä, varsinkin kun tarkastellaan kaikkia liikkuvuuteen liittyviä ongelmia. Ja näin kutsun teidät jo kaikki liittymään tuonne epäviralliseen neuvoston kokoukseemme Luxemburgissa 70. Sinne on kutsuttu erittäin tärkeitä puhujia. Kööpenhaminan tärkeä öö, kaupunkiliikkuvuuden edistäjä ja muita tärkeitä henkilöitä. Minulle myös erittäin tärkeää valkoisen kirjan keskustelussa on tieturvallisuuskysymys, liikenneturvallisuuskysymys. Kansallisesti katsoen se on ollut minulle aina tärkeä. Olen kiinnittänyt erityisen paljon siihen huomiota ja toivon, että voisimme integroida siihen liikenneturvallisuuskysymykseen kaikki eri ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät näkökohdat – valkoisen kirjan avulla. Asia on erittäin tärkeä minulle. Me haluaisimme myös tavanomaisen neuvoston kokouksen yhteydessä joulukuussa ottaa esille yhteiskuntaan liittyvät kysymykset liikenteessä. Kysymys on kovin arkaluontoinen ja nyt en halua välttämättä keskustella asiasta sen suhteen, mitkä välttämättä ovat nämä uudet säännökset, joita Euroopan tulee, vaan käsitellä sitä sen suhteen, millä tavalla olemassa olevaa säännöstöä voitaisiin soveltaa paremmin. Siitä kannattaa todellakin keskustella ja minusta olisi tärkeää käsitellä sitä myöskin ministerineuvoston kokouksessa joulukuussa. Mehän tiedämme hyvin, että komissio työstää tieliikennepakettia vuodelle 2016. Sisä vesinavigointi on myöskin tärkeä kysymys. Edellinen puheenjohtajakausi Latvian puheenjohtajakausi teki tärkeää työtä tässä suhteessa. Ja eri näkemykset ovat kovin lähellä toisiaan ja uskoisin, että helpostikin päästään sopimukseen parlamentin kanssa tästä asiasta. Meriliikenteessä satamapalvelukysymykset ovat tärkeitä. Luxemburgin puheenjohtajakausi tällä hetkellä tarkastelee parlamentin kalenteria ja olettaisi, että Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely olisi joulukuun puolessa välissä käytössämme, eli meidän puheenjohtajakautemme lopussa. Luonnollisestikin, sikäli kuin mahdollista, pyrimme käymään siitäkin pyörän pöydän neuvotteluita ja käsittelemään parlamentin esittelemiä tarkistuksia. Matkailukysymykset jotka kuuluvat myös teidän valiokuntaanne. Kollegani Klosna on 30. täällä valiokunnassa, niin hän käsittelee niitä, koska se ei kuulu minun toimialani. Kuten näette, meillä on tässä aika hieno arsenaali erilaisia aiheita, joita käsittelemme seuraavien kuukausien aikana Eurooppa-neuvostossa. Ja toivon, että voimme viedä näitä kysymyksiä eteenpäin huomattavasti ja kiitän siitä, että kuuntelitte ja olen käyttävissänne, jos teillä on ehdotuksia tai kysymyksiä. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Herr Minister Bausch. Kiitoksia, ministeri Bausch. Tämä oli hyvä esitys. Nyt olen jännittynyt kuulemaan kysymyksiä. Ensin koordinaattorit vuorossa, kaksi ja puoli minuuttia per koordinaattori ja sitten puolitoista minuuttia muille puheaikaa. Sitten vielä kerran lämpimät kiitokset tästä esityksestä, että tulitte paikan päälle. Vinde van de Kamp on tässä ensimmäinen, ole hyvä. Dank u zeer. Ik wil, uh... Kiitoksia. Näin alkuun haluan sydämestä toivottaa ministerin tervetulleeksi Vastaan Euroopan parlamenttiin. Kiitoksia tästä selkeästä esityksestä. Minulla on aivan selvää se, mitä haluatte saada aikaiseksi. Minulla on aina suuri usko pieniin maihin. Se osoittautui todeksi myös Latvian puheenjohtajakauden aikana, joka onnistui hyvin. Ja toivottavasti Luxemburg jatkaa näillä samalla raiteilla myös muista syistä toivon, että Luxemburg onnistuu, sillä Alankomaat seuraa Luxemburgia puheenjohtajan valtinen. Ja jos moni kuuma peruna täällä ratkeaa Luxemburgin kaudella, niin silloin Alankomailla on vain sen verran helpompaa omalla kaudellaan. Eli olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että keskitytte tähän neljänteen rautatiepakettiin ja ilmailukysymyksiin. Edellisessä rautatiepaketissa on aika paljon erilaisia ongelmia ja olen kerran jo Euroopan komissiolle todennut sen, että optimaalisuus on maksimaalisuuden viha, vihamies. Toivottavasti tässä löydetään kuitenkin hyvin käytännön lähestymistapa, sillä haluamme todellakin saada neljännen rautatiepaketin valmiiksi tänä vuonna. Se liittyy myös siihen, että tekninen pilari on erittäin tärkeä meille. No Pariisi sitten. Tiedän, että olette vihreä ministeri alun perin. Mutta tietysti rahat täytyy ensin ansaita ennen kuin sitä voidaan maksaa. Ja meidän täytyy kyetä myös liikennealalla ansaitsemaan tuloja eikä pelkästään kuluttamaan rahaa. Vaikea tasapaino saavutettavaksi, mutta toivon tämänkin mielessänne. Ja sitten, hyvä puheenjohtaja, 70. Mehän olemme saaneet kaikki nyt aika paljon mainontaa tästä polkupyöräilystä. Mutta puheenjohtaja Kramer ei varmasti ole ainoa, joka pyöräilee, ja toivottavasti me muutkin pääsemme paikalle sitten 70. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Maija Hertog. Ja, Sehr geehrter Herr. Arvoisa ministeri, myös sosiaalidemokraattien nimissä toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi valiokuntaamme, liikennevaliokuntaan. En voi peitellä iloani, että meillä on vihreä ministeri paikan päällä tänään, koska yleensä ovat suurista kansanpuolueista, mutta olen tyytyväinen tähän. Olette esillä tärkeitä teemoja. Neljäs rautatiepaketti, ilmailu ja polkupyörät. Nämä ovat kaikki tärkeitä aiheita. Toivotan teille onnea ja menestystä näissä, koska erityisesti neljännessä rautatiepaketissa on kyseessä todellakin kuuma peruna, poliittinen asiakirja. Ja uskon, että neuvostossa teknisten asiakirjojen kanssa voimme hyvin kyllä päästä yhteisymmärrykseen, mutta poliittisissa asioissa tilanne on hieman toisenlainen ainakin menneisyydessä on ollut näin, että on ollut vaikea löytää ratkaisu näihin, koska on vaikea ottaa huomioon kaikkien jäsenvaltioiden erityispiirteet. Tämä on vaikea tehtävä, mutta ei mahdoton. Toivotan teille onnea ja menestystä. Sitten ilmailun. Puhuitte matkustajien oikeuksista. Tämä on varmaan tärkeä tehtävä teille. Mutta ei pelkästään minun ryhmäni täällä Euroopan parlamentissa ole kiinnostunut tästä, tästä ilmailupaketista, jonka komissio toivottavasti tämän vuoden aikana, tämän vuoden lopulla valmistaa. Ja uskon, että täällä on monia ongelmakohtia, sosiaaliasiat ja tällaiset postilaatikkoyritykset, joten pyritään hyvin monella tavalla heikentämään standardeja. Tämän takia tarvitaan Luxemburgin puheenjohtajavaltio kautta, jotta joka, tätä asiaa valmistellaan ja että meillä on myöskin tällainen oikeuksien puolustaja. Puhuitte liikenteestä myöskin äh, talousosiona. Pitää kuitenkin todeta, että edelleenkin Euroopan unionissa monissa maissa liikenne nähdään tavallaan yksi yhtenä B-alueena – ja tässä varmaankin voitte kollegoiden kanssa täällä liikenneministerineuvostossa sitten nostaa liikenteen merkitystä tällaisena talouden tekijänä. Joten toivotan teille kaikkea onnea ja menestystä kaudellanne. Kiitoksia sitten teille. Kiitoksia arvoisa ministeri. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tänne valiokuntaamme ECRn puolueryhmän puolesta. Latvialaisena jäsenenä minulla on ilo nähdä puheenjohtajuuden siirtyvän pieneltä ja kokemattomalta Latvialta toiselle pienelle valtiolle Luxemburille. Mutta teillähän on varmasti paljon kokemusta, koska olette olleet puheenjohtajavaltiona jo usean otteeseen. Kuunneltuani teidän painopiste, niin olen vahvasti yhtä mieltä tulevasta rautatiepakettityöstä. Erityiskysymys äh, neljännestä rautatiepaketista ja tulevista toimista, kun tässä mennään hieman eteenpäin. Liikenneministerien neuvoston kokous äh, järjestetään lokakuussa. Ja jos päätätte voi, ja pääsette yhteisymmärrykseen poliittisesta pilarista, mitä te aiotte koko paketin suhteen tehdä? Saadaanko se sitten muutamassa kuukaudessa loppuun hoidettua, koska teknisistä pilarista päästiin yhteisymmärrykseen. Odotatteko te vielä hieman loppusäätöjä tässä ennen kuin poliittisesta pilarista sovitaan? Tässä on monia erilaisia skenaarioita sen suhteen, mitä lokakuun kokouksessa voisi tapahtua. Jos yhteisymmärrykseen päästään lokakuussa poliittisesta pilarista, niin mitä sitten tapahtuu tämän jälkeen? Tekninen pilarihan on kuitenkin aika herkkä kysymys. Täällä valiokunnassa on erila- erilaisia näkemyksiä näistä kysymyksistä. Luxemburgissa minimipalkka on tietysti hyvinkin erilainen kuin esimerkiksi Bulgarian rautatiealan minimipalkka. Millä tavalla rautatiesektorilla voidaan asianmukainen tasapaino eri Euroopan unionin alueilla taata? Yhteiset alueella, no kyllä siitä voidaan puhua, mutta mikä käytännön mahdollisuudet sitten ovat? Kyllä tässä tulee myös protektionismin vaaraa Junckerin suunnitelman kontekstissa liikenne otetaan huomioon ja esirin tukemat hankkeet olisivat hieman erilaisia kuin ne toimet, joita me olemme ehdottaneet. Millä tavalla te näette nämä investointinäkemyserot? Kiitoksia sinne maissa. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin ministeri Paus. Tervetuloa. Me odotamme innolla teidän puheenjohtaja kauttanne. Te olette että aikaisemmin pieni maa toimi hyvin ja tekin olette pieni maa, mutta teillä on paljon kokemusta. Teillä on kokemusta monesta EUn puheenjohtajuudesta. En tiedä kuinka monesta teillä on menossa, joten on aika luottavainen teihin. Mutta lähdetään alusta. Rautatiepaketti on erittäin tärkeä Euroopalle, tämän tiedätte tekin. Ja se on, ensimmäinen osio on tehty, ja toivottavasti voidaan nopeasti panna täytäntöön. Tähän tarvitaan tietenkin myöskin poliittista tahtoa. Tämä integroitu lippujärjestelmä, tämä tarvitaan Euroopassa kansalaisille. Ja mitä nopeammin tämä toimista paremmin ja luotamme tästä teihin. He tulee sitten ilmailuun. Toivon, olen tuntenut luksemburgilaista aina diplomaattisena ja tasapainoisena. Ehkä te pystytte sitten Kiipraldan kysymyksessä, voit vakuuttaa, että kyseessä ei ole mikään suvereniteettikiista, vaan kyseessä on vain pääsy kaikille Euroopan kansalaisille ilmailuun. Ehkä tämä yhtenäinen eurooppalainen ilmailualue ja matkustajien oikeudet, oikeudet ehkä päästään tässä eteenpäin vielä. Me tulee näihin eurooppalaisiin verkkoihin. Me, tästä on paljon puhuttu jo yksi, Junckerin suunnitelman yhteydessä, ja tiedätte, että me tästä verkko Eurooppa välineestä me mielellään ota varoja pois. Ja sitten taas toisaalta halut, halutaan taas Junckerin olemassa tukea näitä projekteja. Toivottavasti valvotte tätä, että asiat etenevät, jos pystytte vaikuttamaan tähän ottaa vielä sisävesiliikenne tähän mukaan, että siinä pitäisi tehdä tarpeeksi tämän asian eteen. Emme pysty niin nopeasti rakentamaan näitä rautateitä kuin olisi tarpeen, mutta sisävesiliikennettä voidaan tukea paljon vähemmällä tuella. Tämä olisi tärkeää. Jotenkin toivoisin myös näistä polkupyöristä ja köysiradoista tällaisen konferenssin, koska sekin on ympäristöystävällistä. Ja sitten vielä metrot, miten nyt näet tämän asian. Kiitoksia sitten Merja Kyllönen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Ihan ensinnäkin tervetuloa Luxemburgin toimijoille tänne meidän kokoukseen ja runsaasti voimia rautatiepaketin parissa, jonka uskon olevan yhteisen ajattelun mukaisesti se tärkein kokonaisuus, mitä liikennealalla on nyt eteenpäin vietävä. Ja ehkä rohkaisisin jopa siihen, että suurimmat voimavarat kannattaa tähän rautatiepakettiin kokonaisuudessa käyttää, jotta saataisiin asia yhteisesti maaliin. Ilmailukysymykset on meille toki tärkeitä, ja Single European Skysin eteneminen sekä turvallisuus, toimivuus, rahankäyttö, aika- ja talousnäkökulmasta olisi tärkeää, mutta kyllä haluan ryhmäni puolesta painottaa, että rautatiepaketti olkoon nyt se ykkönen ja viedään poliittinen pilari, pilari terveellä, järkevällä maita tasapuolisesti kohtelevalla tavalla eteenpäin. Kiitoksia. Danke sehr. Kiitoksia Karinette Liife, jolle täällä paikan päällä. Minä käytän hänen puheenvuoronsa, koordinaattorin puheenvuoron. Kiitokset tästä esityksestä. Täällä mainittiin polkupyörä. En tässä nyt voi tästä aiheesta vaieta. Minusta tämä on tärkeää. Te puhuitte liikenteen kahden prosentin päästölisäyksistä, kun taas teollisuudesta on vähentynyt, niin kaupunkiliikenteessä tämä liikenne vastaa 70 prosentista kaikista ilmastopäästöistä. Voitte hyvin kuvitella, että konservatiivinen ministerimme meille sanoi, että että kaikki, tai 1 prosenttia näistä automatkoista on alle, alle 6 kilometriä kaupungin sisällä. Eli tässä olisi mahdollista siirtyä kyllä busseihin ja julkiseen liikenteeseen. Hyvä, että otit tämän esille, että voimme asiaa katsoa. Tietenkin polkupyörällä ollaan aivan nopeampia. 200 kilometriä Berliinissä pääsee kyllä nopeasti eteenpäin ja tuen terveyttä. Kun puhuit tästä matkailusta, voin mainita myöskin, että polkupyörämatkailu tuo myöskin 74 miljardia euroa Eurooppaan. Ja tämä on yhtä paljon kuin risteily. Mutta tämä on hyvä, että tämä on mainittu, että on tämä epävirallinen kokous tästä aiheesta, että voidaan tukea tätä. Ja odotan innolla, että pääsee mukaan tähän. Puhuitte myöskin sisävesiliikenteestä. Ja tämä näen vähän kriittisenä. Totta kai vihreänä me tuemme sisävesiliikennettä. Ja tänä aamupäivällä on tilintarkastusomistuin annan raporttejaan sisävesiliikenteestä. Ja meillä on sisävesiliikennettä kohti aina kolme henkilöä hallinnossa. Ja tietenkin he haluavat suojata näitä työpaikkoja. tietenkin pitää katsoa, missä tämä toiminta on järkevää. Ja sitten vielä lopuksi, luin tänään aamupäivänä, että Adam Fals ja Lotringen haluavat tehdä yhteistyötä rajat ylittävän rautatieliikenteen kanssa. Ehkä se yhteys avataan uudestaan myös Luxemburgin suuntaan. Tästä tulee kolmen maan projekti. Tämä on sitten parhaadi esimerkki, kuinka kolme maata voi tehdä yhteistyötä tulevaisuuden edun nimissä. Ja seuraavaksi Timon mikrofoni, ikävä kyllä. Jetzt kommt äh, David Maria Sassoli. David Maria Sassoli. Grazie. Eh, allora, Minuutti. Minuutti 30. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää, meidän ministeri. Kiitokset puheenvuorostanne. Ja että kerroitte meille prioriteettialueistanne. Minä olen esittelijänä neljännessä rautatiepaketissa, joten seuraan tarkkaa teidän työtänne ja tiedätte, mikä on parlamentin kanta tähän. Joten haluan vain rohkaista teidän toimintaanne ja seuraamme sitä kiinteästi. Joten olisi tärkeää, että mm, kun liikenne ministerineuvostoon voitaisiin mennä. Sillä tavoin on päästy paljon eteenpäin neljännessä rautatiepaketissa, että voisimme päättää tämän työn, joka on todellakin tärkeää meille. Ja haluaisin kysyä teiltä, mitkä ovat teidän mielestänne ne tärkeimmät asiat, joita voidaan ottaa mukaan sitten mahdolliseen kompromissiin. Tämähän on näiden kahden asiakirjan sisältö näissä tässä neljännessä rattiapaketissa. Ja sitten hallinnosta myöskin haluan puhua. Tiedätte, että neuvosto on blokannut tämän aloitteen, että liikenne- ja ilmailualalla tietenkin on tärkeää, että me edistymme tässä, koska kun olemme olemme niiden golfin, eikä siis Arabian niemaa maiden kanssa kilpailutilanteessa. Olisi hyvä kuulla, mitä mieltä tästä yhteen asiasta. Kiitoksia sitten Kristi Revidolan. Merci, merci, Kiitoksia hyvä ministeri siitä, että piditte noin mielenkiintoisen esityksen. Olen iloinen nähdessäni teidän työohjelmassanne sen, että Euroopan politiikan sosiaalinen ulottuvuus on painopistealueenanne. Ilman tätä ei asioita voida saada eteenpäin, eritoten liikennealalla, jossa kiteytyvät Euroopan unionin ongelmat. Luxemburg on jo esittänyt, miten sitoutunut se on, kun antoi 5. kesäkuuta 2014 yhteisen julkilausuman olemassa olevan Euroopan unionin lainsäädännön paremmasta soveltamisesta, työmarkkinaosapuolten rohkaisemisesta yhteisen, yhteisen kannan eteenpäin viemiseen ja niin edelleen. Tästä näkökulmasta katsottuna toivon, että puheenjohtajakaudella ne esitätte johtajuutta asioiden eteenpäin viemiseksi. Toivottavasti myös rautatiepaketin poliittinen pilari saadaan nopeasti sovittua, koska aivan kuten tekin, me olemme yhtä mieltä, että tämä on prioriteettiasemassa. Kesäkuun raportissa ne osoitettiin, miten vaikea on päästä näistä herkistä aiheista yhteisymmärrykseen. Toivon, että puheenjohtajavaltion työllä päästään tässä asiassa eteenpäin eri toteen, että ei pidetä avaamista että jätetään viranomaisille tietty liikumavara niin, että voidaan julkisen julkiset palvelut taata matkustajille. Ja on tärkeää ähm, taata myös se, että markkinoiden avaaminen ei johda tehottomuuteen. Toivottavasti puheenjohtaja valtio voi myös saada selvä, selvä, selvä tukea olemassa oleville sosiaalisille standardeille ja niiden eteenpäin viemiselle. Kiitos. Markus Pieper. Ja, Herr Minister, danke für... Kiitoksia ministeri, kiitoksia näistä prioriteettien asettamisesta. Olette kuullut paljon siitä, miten tärkeä rautatiepaketti meille on ja teille esitettiin jo kysymys täällä, mutta esitän se vielä uudelleen. Mitä sitten, jos poliittista yksimielisyyttä ei saavuteta tässä asiassa? Mitä teette sitten oman toimikautenne aikana? Ja toinen kysymys koskee tätä polkupyöräilyä. Alankomaat on Euroopan polkupyörämaa. Ja Saksassa meillä on myöskin oma polkupyöräpääkaupunki. Ja tämä on kaikki johtuu siitä, että mentaliteetti on sellainen, mutta jos katsotaan itä-länsiakselia Alankomaista Varsovan asti, niin silloin polkupyörän liikkuminen on aika pientä. Polkupyörällä ei juurikaan pääse mihinkään Ja koska tämä teema on tärkeä, niin siitä syystä se on eurooppalainen tehtävä. Meidän täytyy myöskin puuttua tähän suunnitelmallisuuteen jäsenvaltiossa. Eikö meidän pitäisi vielä myöskin keskittyä parhaisiin käytäntöihin? Miksi Alankomaissa se toimii niin hyvin ja muualla? Ja sen jälkeen järjestää sitä muualla. Jos me työstämme tätä kiintiöiden pohjalta, pakkojen, sitoumusten ja, ja sitten katsotaan taas, miten jalankulkijoita pitäisi, jalankulkijoista pitäisi huolehtia, niin tämä lyhyt aika, niukka aika, joka teillä on käytettävissä, niin se tulee keskittää ilmailuun ja rautatiepakettiin. Tietysti pyöräilykin on mukavaa, mutta se ei ole mielestäni mikään prioriteetti. Ja seuraava puhuja. Dziękuję bardzo e, panie ministrze. Jednym z ważnych tematów są kwestie społeczne w dla prezydencji są kwestie e, społeczne w transporcie e, drogowym. Dla mnie też to, to jest bardzo ważne. Kiitoksia. Kiitos ministeri, että tulitte paikalle. Minulle myös nämä sosiaaliset kysymykset ovat yksi tärkeimmistä asioista. Brysselissähän järjestettiin konferenssi, joka aiheena oli, olivat sosiaaliset standardit liikenteessä. Olen täysin yhtä mieltä niistä asioista, joita siellä puhuttiin. Minä myös puolan sitä, että eliminoidaan kaikki väärinkäytökset tällä sektorilla. Mutta te sanoitte, että Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella keskustella näistä asiasta. Eri maissa on erilaisia palkkajärjestelmiä, mutta myös elinkulut ovat eri suuruisia, joten on täysin mahdotonta täysin harmonisoida tätä kaikkea. Ei voida päästä mihinkään yhteiseen palkkatasoon, harmonisoituun palkkatasoon tässä. Puhuitte neljännestä rautatiepaketista ja tavoitteista, joita sen käyttöönotolla on ja tässä sanoitte, että pitäisi eri maiden eh, erityispiirteet ottaa huomioon. Puhuitte myös eh, tieliikenteen sosiaalisista eh, kysymyksistä. Toivomme, että Luxemburgin puheenjohtajavaltiona tulee todella ottamaan eri maiden erityispiirteet huomioon. Oli kysymys sitten Romaniasta, Puolesta tai Bulgaariasta. No, täytyy ymmärtää, että että siellä elinkulut eivät ole ja palkkataso eivät ole samalla tasolla kuin esimerkiksi Luxemburgissa. Kiitos. Danke sehr, ja Jackie. Kiitoksia, Foster. Thank you, Chairman. Um, just a couple of Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan muutaman seikan haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin meriliikenne. Asia, jonka toisin esille liittyy eturist ristiriitaan eri pääosastojen välillä, kun ajatellaan rikkidioksidin noudat, äh, rikkidioksididirektiivin ja puhdasvesiasetuksen noudattamista. Jäsenvaltiot ovat nyt nämä hyväksyneet ja nyt eurooppalainen äh, matkustajalaiva teollisuus kärsii, koska nämä laivat vierailivat eri satamissa, joissa käytetään omaa, oman maan lainsäädäntöä. Ja minä todella toivon, että puheenjohtajakaudella että niin tämä asia voitaisiin nyt hoitaa kuntoon. Toinen seikka liittyy ilmailupakettiin. Tämä on myös tärkeä asia. Olette aivan oikeassa tästä. Me käymme keskustelemaan tässä myöhemmin miehittämättömien ilma-alusten siviilikäytöstä tänään päivällä? Tämäkin on tärkeä kysymys. Minä olin alkuperäinen esittelijä yhteisen eurooppalaisen ilmatilan mietinnössä. Tämä on tällainen brittiponsi, jonka haluamme viedä eteenpäin, mutta tässä tärkeää on se, että mitä tahansa tapahtuukin, niin täytyy muistaa, että vaikka on itsenäisiä valtioita, niin meillä on yhteiset, yhteinen taivas tuolla, ja tämä täytyy pitää mielessä. Mielestäni tällä hetkellä paljon on paha verta nyt ilmassa siinä, onko, onko lainsäädäntö reilua, kun ajatellaan kansainvälisiä ilmailuyrityksiä. Irlannissa 83 prosenttia ihmisistä tulee yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilma teitse ja kyllä tässä täytyy olla hyvät kilpailukykyiset markkinat. Kiitos. Sitten George Bach. Sehr geehrter Herr Minister, hyvä ministeri, hyvä kollega Frans. Haluaisin onnitella teidän tiimienne ja teitä tästä kunnianhimoisesta ohjelmasta. Te olette määritelmä prioriteettiin. Ja neljännestä rautiapaketista on aika, aika luottavainen, että saatte tämän paketin aikaiseksi ja sitten tuotte kasvua ja asiakkaat ja yritykset ja työntekijät tyytyväisiksi. Tästä on oikeastaan kyse. Puhuitte tieliikenteen sosiaaliaspekteista ja myöskin ilmailusta tarvitaan myöskin parempaa valvontaa. Ja tänään, tänään valkoiskirjassa puhuimme tällaisesta maantievirastosta, poistumme sitä. Miten te näette tämän maantieviraston roolin? Sitten matkustajien oikeuksista haluaisin viitata tähän kirjeeseen, että haluatte vielä sisällöllisiä asioita edistää. Voitko kertoa tarkemmin, mitä tarkoittaa täällä kirjeen maininnalla? Sitten tiedän sattumalta, että olet myöskin kestävän kehityksen ministeri. Tämän takia haluaisin kysyä teiltä, miten te näette, onko ilman huono laatu suuri ongelma. Onko tulossa myöskin maantieajoneuvojen eh, ilmanlaatu vaikuttavista tekijöistä, lainsäädäntöistä tämä euro 5 ja 6 ja niin edelleen. Meillä on vielä 10 sekuntia aikaa. Sitten totesitte 2013. Puhuitte näistä vaikeasti loukkaantuneista henkilöistä maantieliikenteessä. Ja nyt komissio on livennyt tästä tavoitteesta, ettei puhuttaisi pelkästään kuolleista, vaan myöskin puhuttaisiin vaikeasti loukkaantuneista. Voisitteko yhdessä parlamentin kanssa painostaa komissiota siellä tarvitaan uudella tavalla toimia? Luxemburgin edustajan kanssa oli nyt vähän tässä joustavampi koska kaksi luksemburgilaista keskusteli, saitte 34 sekuntia lisää aikaa, saitte vähän sisätietoa tästä. Sitten Pipaudra. Muchas gracias. Kiitoksia. Ja toivotan teille kaikkea hyvää puheenjohtajuuskaudellenne eri. Toten toivon, että saavutetaan paljon tuloksia tulevan puolivuotiskauden aikana. Tulen keskittymään niihin seikkoihin, jotka te mainitsitte painopistealueiksenne. Pyytäisin teiltä, että puheenjohtajavaltio toteuttaisi kaiken tämän työn ja mainitut kysymykset johdonmukaisesti, koska käytännössä kaikki se, mitä mainitsitte, liittyy, kaikki ne asiat liittyvät toisiinsa. Jos me emme kykene täyttämään tässä parlamentissa jo hyväksyttyjä direktiivejä ja asetuksia, niin emme me koskaan saa mitään eurooppalaista verkostoa, koska emme voi rakentaa eurooppalaista intermodaalista verkostoa, jossa kaikenlaiset liikennemuodot ovat yhteydessä toisiinsa ja matkustajilla voi olla yksi ainut lippu, jonka avulla hän voi helposti liikkua, matkustaa ympäri Eurooppaa. Näin ollen pyytäisin puheenjohtajan valtionne työstä työltä johdonmukaisuutta, ajattelen tätä sääntelyä. Ja jos me haluamme todella rakentaa nämä rakenteet ja priorisoida niitä täyttäen Euroopan parlamentin toiveet ja hyödyntäen niin jäsenvaltioiden kuin eurooppalaisten rahastojenkin varoja tehokkaammin, saamme aikaiseksi tuloksia ja kansalaiset näkevät, että Eurooppa on hyödyllinen. Ja tämä on sellainen viesti, jota me todella haluamme välittää kansalaisille. Tämän lisäksi, jos me pystyisimme samalla myös vähentämään hiilidioksidipäästöjä, koska ainahan joka päivä me puhumme kasvihuonekaasupäästöistä ja siitä, mitä me voimme tehdä, mutta jos politiikkamme sitten johtaa siihen, että päästöjen määrä vain kasvaa, niin ei tämä toimi. Lopuksi vielä kiittäisin teitä siitä, että esititte painopistealueena neljännen rautatiepaketin. Tässä täytyy käsitellä tätä teknistä pilaria, mutta ennen kaikkea meidän on pakko päästä sopimuksen poliittisesta pilarista, koska muuten me jälleen toistamme keskustelujamme ilman, että saamme johdonmukaista politiikkaa aikaiseksi. Ja lopuksi haluaisin vielä kysyä erästä seikasta. Te mainitsitte, että haluatte, haluatte päästä yhteisymmärrykseen. Mekin haluamme, mutta puhuitte myös siitä, että pitäisi ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden väliset eroavaisuudet. Mitä te tällä oikein tarkoitatte ja miten pitkälle teidän mielestänne tämän poliittisen pilarin sopimuksen kanssa voidaan päästä? The next is Claude, Claude Thomas. Hän on tänään vieraana täällä. Ich bin gekommen, weil niin tulin tänne paikan päälle, koska minun ministerini on täällä paikan päällä. Kolme kysymystä. Tämä polkupyöräaloite, tämän näen tärkeän aloitteena. Energia-alueella me olemme viimeisen kymmenen vuonna aloittaneet kaupunkien kanssa kumppanuuksia. Ja tämä on huomattava määrä kaupunkeja, jotka ovat mukana ilmastonsuojelussa – ja kysymys onkin nyt sitten liikennealasta, kun pyritään tekemään ratkaisuja kaupunkitasolla. Niin mennäänkö myöskin pidemmälle kuin pelkästään polkupyöräaloitteet? Tehdäänkö tosiaan strategisia kumppanuuksia kaupunkien kesken? Ja onkin tästä keskusteltu neuvostossa? Ja sitten toinen tämä rautatiepaketti, puhuit tästä, että tämä ole mikään ideologia sinänsä, ei tämä ole mikään se itseisarvo, mutta tietenkin tarvitsemme hyviä yhteyksiä ja pitää välttää sosiaalista polkumyyntiä. Joten sinun pitäisi saada aikaan sellainen sopimus, joka ottaa laadun, sosiaalisen polkumyynnin estämisen huomioon. Brysseli, Luxemburg, Milano. Täällä on aikaisemmin kaksi yöjunaa ja kahdeksan yhteyttä. Se oli 20 vuotta sitten. Nyt on vain kaksi. Eli kun vapauttanut, ne oli onnistunut, niin monet linjat ovat loppuneet. Ja kuitenkin me haluaisimme lisää Eurooppaa, joten tähän tarvitaan uutta lähestymistapaa. Ja vielä lopuksi viimeinen kysymys, joka mainittiin sosiaalidemokraattien taholta täällä, että sosiaalinen polkumyynti nyt Saksa teki järkevän teon, meillä on vähimmäispalkka. Ja nyt sitten komissio nosti kanteita vastaan. Minusta tämä ei ole mikään järkevää. Tuleeko tämä olemaan myöskin teemana seuraavan kuuden kuukauden aikana? Kiitoksia sitten Maria Krapin. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, și vă felicit pentru că ați stabilit o întâlnire. teitä Kiitän siis siitä, että Luxemburgin ministeri on tullut tänne paikalle ja nämä teidän ajatuksenne ja mm, tavoitteena ovat hyviä, mutta tietysti ilman rahoitusta, jota käytetään prioriteetteihin tehokkaalla tavalla, emme saa aikaiseksi tuloksia. Komissio ja neuvosto, neuvoston tulee löytää yksimielisyys kulusta, jotka suuntautuvat infrastruktiin ja neljäs rautatiepaketti on asia, jota ei voida täytäntöönpanna ennen kuin jäsenvaltioilla on riittävän laaja rautatieverkosto. Valitettavasti rautatiekulut eivät ole maantieteellisissä prioriteeteissa esillä ja siitä syystä ei päästä mihinkään erityisiin tuloksiin. Ensinnäkin alku, kuten kollegat totesivat, millä tavalla neuvosto voisi ratkaista Saksan liittyvät ongelmat. Saksan otat käyttöön minimipalkan ja mm, onnittelemista siitä. Ja itse asiassa minimipalkka meillä Romaniassa merkitsee romanilaisille työntekijöille, siis sitä sovelletaan meillä, mutta kun puhutaan sitten romanian kautta kulkevista työntekijöistä, niin minimipalkkaa ei heihin sovelleta. Ja toisaalta kun tarkastellaan hiilidioksidipäästöjen laskua. En ymmärrä, miten voimme saavuttaa sen, jos me emme investoi erilaisiin infrastruktuureihin, joiden avulla näitä päästöjä voidaan vähentää. Kiitoksia Kosmas Kiitos sitten Kosmas Latoski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, panie ministrze. E, Kiitoksia, hyvä puhemies. E, hyvä puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, Painopistealueina ne mainitsitte myös siviili-ilmailun. Euroopan unionissa täytyy ottaa huomioon se, että eri jäsenvaltiot eivät, an, eivät julkaise kovinkaan paljon tietoja siviiliilmailustaan, ja jos näin tapahtuu, niin silloin täytyy tiettyjä sääntöjä seurata jos annetaan tietoja esimerkiksi julkisista tuista, niin tämä johtaa siihen, että sitten yrityks, yritysten täytyy luopua esimerkiksi tietysti hyvin tuottoisista reiteistä. Mutta täytyy ottaa huomioon myös ne yritykset, jotka tulevat Euroopan unionin ulkopuolelta ja jotka toimivat itse asiassa melko puhtaasti valtion tukien avulla. Puhun tässä esimerkiksi Lähi-idän lentoyhtiöistä. Aikooko Luxemburgi puheenjohtajakaudellaan eh, ryhtyä aloitteisiin, joilla voitaisiin eh, suojella eurooppalaisia ilmailualan yrityksiä? Kiitoksia, Rikke Starkren. Marinescu und Andradeli auf der Liste und damit ist sie... vielä tässä luettelossa. Sitten nämä puolueet on päätty. Olkaa hyvä. bonjour, monsieur le ministre. Euh, Kiitoksia. Hyvää huomenta. Mm, öö, Hyvä ministeri, olen ENFn edustaja ja olen kuunnellut tätä keskustelua alusta. Teillä on useita eri prioriteetteja, ainakin toista, joka on äh, aika paljon kyllä minun mielestäni viiden kuukauden ajalle. Haluaisin kiittää huomioon ne kolme kohtaan, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Olen 35 vuotta ollut töissä suuressa ranskalaisessa ilmailualan yrityksessä, eli ilmailukysymykset ovat tärkeitä. Ja Toivottavasti tässä emme unohda valiokunnassamme matkustajien turvallisuutta. Se on tärkeää. Meidän tulee työstää paljon tätä turvallisuuskysymystä. Ja haluaisin tietää vähän missä suhteessa, missä neuvottelut ovat tässä suhteessa menossa. Toiseksi puhumme usein näistä yhteiskunnallisista näkökohdista mutta mehän kaikki tiedämme, että epäreilu kilpailu vaikuttaa voimakkaasti Euroopan unionissa erityisesti lähetettyjen työntekijöiden kohdalla. Ja halusin palata siihen, mitä sanoitte polkupyöräilystä, että polkupyöräilyn pitäisi olla yhteiskuntiemme liikuntaväline, eh, kulkuväline. Palaan siihen, mitä Ranskassa on, koska olen Ranskan edustaja olemme saaneet nähdä, että politiikka, jonka tavoitteena on yhtäältä äh, sitä autoilijoita saastumisesta ja sulkea kaupungit, se hyvin usein halvaannuttaa myös paljon kaupakäynnistä ja pieniä yrit, yritykset. Ja tässä on tietynlaista epärehellisyyttä siinä mielessä, että meillä on julkiset kulkuvälineet ja polkupyörät, mutta Ranskassa Julkisen kulkuvälineessä meillä ei ole turvallisuutta, ei säännöllisyyttä eikä puhtautta edes, jotka mahdollistaisi sen, että autoilijat voisivat jättää autonsa kotiin. Kiitoksia. Danke sehr, jetzt Dieter Lebrecht-Koch. Kiitoksia, Dieter Lebrecht-Koch. Ja, vielen Dank. Kiitoksia, ministeri Paus. Puhuitte liikenneturvallisuudesta. Me olemme parlamentissa ollut vuosikausi samaa mieltä, että meidän pitää olla tavoitteena kuolleiden määrän vähentäminen liikenteessä. Ja myöskin vakavasti loukkaantuneiden määrän pitää vähentyä liikenteessä. Tämä on myös tärkeää. Ja haluan, toivottavasti komissiokin haluaa näin, mutta entäs neuvosto? Liikenneministerit, tuetteko meitä vai, vai pitääkö luottavan komission? Sitten puhuitte matkustajien oikeuksista, näitä tietenkin ilmanliikenteessä, bussiliikenteessä ja laivaliikenteessä – Muutama päivää sitten haluaisin sen tavoitteen asettaa, että, että Euroopassa voidaan yhdellä lipulla matkustaa läpi Euroopan, eli voidaan sitä yhdistettyä lippua multimodaalisen liikenteen suhteen. Voitteko tukea meitä täällä, että tällainen multimodaalinen integroitu eurooppalainen lippu? Kiitoksia. Kiitos, Kirsten Maria Chan Norescu. Minister, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri, kiitoksia aloitteistanne ryhtyä keskustelemaan ilmailupaketista, koska siihen liittyy erittäin tärkeitä mietintöjä. Haluan kertoa teille, että teitä kuitenkin, teidän toimintaanne määrittyy, määrittää sopitu, sopimus, koska yle, periaatteessahan neuvoston olisi pitänyt aloittaa kolmikantaneuvottelut jo aikaa sitten, koska nämä päätökset tehdään määrä enemmistöllä, ei yksimielisesti neuvostossa, ja tällä hetkellä vain yhdellä jäsenvaltiolla on sananvalta. Teidän täytyy toimia sopimusten mukaisesti, ja te teette nyt sen, mitä, teen, mitä olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten. Kiitän teitä tästä. Toiseksi pyydän teiltä tukea talousarviolle. Me tulemme varmasti pyytämään enemmän varoja kattaaksemme sen, mitä on SEFistä ja Horisontti 2020 otettu. Parlamentti tulee pyytämään käyttämään sitä, että käytetään muita varoja, jotta voidaan kattaa ne leikkaukset, mitä tuli verkkojen Euroopasta. Kiitoksia. Ja nyt Andor Deli. Kiitoksia Nisan Deli. Szépen. Természetesen miniszter úr csatlakoznék a... Kiitoksia, hyvä ministeri. Olen kollegani kanssa samaa mieltä, jotka toivottavat teille kaikkea hyvää työhönne. Samanaikaisesti haluaisin palata tähän teidän johdantonne, jossa puhuitte yhteiskunnallisista näkemyksistä ja aiheista. Mainitsitte myös sen, että teillä ei ole mitään suunnitelmia uuden lainsäädännön suhteen, vaan aiotte varmistautua siitä, että olemassa olevaa lainsäädäntöä hyödynnetään ö, ähm, tehokkaasti. Ehkäpä voisitte kertoa meille hieman yksityiskohtaisemmin tästä, minkä kauttaisia mekanismeja aiotte hyödyntää ja millä tavalla tarkalleen ottaen aiotte ryhtyä aloitteisiin, jotta voidaan tarkastella uudelleen olemassa olevaa lainsäädäntöä. Millä tavalla Luxemburgin puheenjohtajavaltio aikoo pureutua tähän nimenomaiseen kysymykseen? Mikä on teidän lähestymistapana? Ja lopuksi neljäs rautatiepaketti. Olen varjoesittelijänä neljännessä rautatiepaketissa ja minäkin haluaisin esittää että, että olen samaa mieltä kahden aiemman puhuman kanssa, jotka sanovat, että olisi hyvä päästä neuvostossa kompromissiin, siis jos jäsenvaltiot siihen pääsisivät. Ja odotan innokkaasti sitä, että saan kuulla teiltä, mikä mahdollisuus tähän sopimukseen pääsemiseen on teidän mielestänne, varsinkin kun pohjaudutaan tuohon Latvian puheenjohtajakauden saavutuksiin? Voitteko esittää tiettyjä kohtia, joissa todellakin voidaan loppujen lopuksi päästä sopimukseen? Kiitos. Danke sehr. Kiitokset. Tässä olet kysymykset ja valiokunnan jäseniltä. Nyt teillä on 15 minuuttia aikaa vastata näihin kaikkiin. Olen vakuuttunut, että pystytte tähän. Haluaisin ensin kiittää kaikkia kysymysten esittäjiä, koska nämä puheenvuoron olivat erittäin hyödyllisiä. Tässä otettiin Euroopan parlamentin eri herkät kohdat oman toimivaltuuteeni kuuluvista asioista esille. Kyllä minä voin, varmasti ymmärrätte, että nyt on hankala vastata henkilökohtaisesti jokaiseen kysymykseen. Yritän hieman kenties ryhmitellä nyt näitä kysymyksiä yhden tai kahden erityisemmän puheenvuoron, vast, puheenvuoron vastaan kerralla sitten. Kenties ensiksi tämä neljäs rautatiepaketti. Herra Piper kysyi minulta, mitä te aiotte tehdä, jos ette saa 8. lokakuuta kokouksessa konsensusta aikaiseksi poliittisesta pilarista. No, vilpittömästi sanottuna, tämä ei ole minun lähestymistapani. Minulla on positiivinen lähestymistapa. Minä haluaisin edetä, enkä jo ennen aloitusta ryhtyä kyselemään itseltäni, mitä tapahtuu, kun epäonnistun, koska minä aion onnistua, joten minä en nyt esitä itselleni tällaisia kysymyksiä. Minun mielestäni meidän täytyy nyt työstää konsensusta ja useaan otteeseen on kysytty, että mi- miten tähän päästään. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on eri jäsenvaltioiden erityispiirteet, erityistilanteet. Minä olen huomannut alusta lähtien neuvoston sisällä sen, että että ei ole yhtäkään maata tällä hetkellä, joka voisi tämän hetkisen tekstin kanssa identifoitua täysin, koska jokaisessa maassa on omat erityispiirteensä. Tässä performanssista, avoimuudesta, laadusta on laaja konsensus, mutta nyt täytyy yrittää löytää konsensus, konsensus tekst, sellaisesta tekstistä, joka mahdollistaa sen, että me saamme sitten aikaiseksi todellakin avoimuutta, suorituskykyä, niin kuin monet täällä ovat tuoneetkin jo esillä. Rautatieinvestoinnit ovat erittäin merkittäviä, ajatellen niin liikkuvuutta kuin talouden kysymyksiäkin ja markkinoita ja markkinoiden muotoa. Tämä on tärkeä kysymys, mutta täytyy samalla pitää mielessään tietyt erityispiirteet. Ja uskon, että tässä voidaan lähteä liikkeelle eri neuvoston kokousten väliaikaraporteista ja ryhtyä niiden pohjalta työstämään konsensusta ja päästä siitä yhteisymmärrykseen sitten lokakuussa ja jos lokakuussa konsensus saadaan hyväksyttyä, niin mitä sitten tehdään? Välittömästi avataan neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa näistä kahdesta jäljellä olevasta pilarista. Me olemme antaneet julkilausumaan puheenjohtajakautemme aluksi. Me sanoimme, että me haluamme pitää kiinni näistä kolmesta pilarista hallinnosta, poliittisesta pilarista ja teknisestä pilarista. Me haluamme pitää ne yhdessä ja hyväksyä ne yhdessä. Tämä on meidän puheenjohtajakautemme tavoite. Ja jos nyt sattumalta ei todellakaan saataisi loppuun nämä neuvotteluja, näitä neuvotteluja parlamentin kanssa, ja minä toivon, että näin ei käy, <laughs> minä olen henkilökohtaisesti hyvin optimistinen henkilö, niin sitten Alankomaiden puheenjohtajakaudella tämä jatkuu. Alankomaiden maat ovat vahvasti mukana tässä meidän yhteistyössäni nyt. Ja sitten tammi, helmikuussa tai miten menee, niin tämä saadaan varmasti loppuun, mutta minä toivon, että joulukuussa ollaan jo siinä pisteessä. Tämä on tällainen optimistinen lähestymistapa ja yleisesti ottaen voidaan sanoa, että taistelut voitetaan vain optimismin avulla. Toinen seikka sitten tämä ilmailuala. Kuten sanoin jo, tässä on poliittisia kysymyksiä, jotka eivät liity pelkästään liikenneneuvostoon. Ne liittyvät hyvin hankaliin kysymyksiin. Herra Esku sanoitte, että on tietty velvoite aloittaa kolmikantaneuvottelut, te olette oikeassa, mutta viime kuukausina on jo keskusteltu ja täytyy hieman katsoa missä ovat nämä esteet tiellä. Ei kysymys ole pelkästään siitä, että yksi jäsenvaltio tai kaksi jäsenvaltiota estävät etenemisen. Nämä ovat hyvin vaikeita kysymyksiä, mutta tämä ei tarkoita, että me yrittäisi työstää tätä. Me yritämme ainakin epävirallisella tavalla viedä näitä kysymyksiä eteenpäin ja vilpittömästi minä sanon, että prioriteettina ovat matkustajan oikeuskysymykset koska oikeuskysymykset ovat sellainen kysymys, jolla on suuri mahdollisuus, jonka osalta suuri mahdollisuus saavuttaa tuloksia puheenjohtajuuskaudellamme. Sitten investoinneista. Minä otan kyllä vastaan teidän kritiikkinne tästä, mutta tiedätte hyvin, että rahoituskysymykset, talousarviokysymykset liikenneinfrastruktuureihin liittyy myös muihin, muiden neuvostokokoonpanojen työhön. Tämä ei ole pelkästään liikenneneuvoston heiniä. Liikenneneuvoston kanta on kuitenkin hyvin samanmukainen kuin täällä salissa esitettyjen puheenvuorojen kanta. Eroavaisuuksia näkemyksissä ei juuri ole. Ainakin tämän voin sanoa sen pohjalta, mitä olen kuullut neuvoston jäseniltä. Nyt tämä on viesti, jonka meidän neuvostoltamme voin välittää. Ja täytyy myös sanoa, että komission jäsen on myös hyvin sitoutunut näihin kysymyksiin. Ja komissiolla ei ole mitään näkemyseroja tässä myöskään neuvoston kanssa. Sitten seuraavaksi pyöräilykysymys. Herr van Kamp kysyi minulta, olenko pyöräilijä. No kyllä, minä olen pyöräilijä. Joka päivä pyöräilen kotoani ministeriöön pyörällä kuljen tämän matkan. Miksi? Sen takia, että se on mukavaa. Minulla menee 15 minuuttia tähän. Oli liikenne, jumitus millaista tahansa, minun matkani kestää aina 15 minuuttia. No, tietysti aina voi katsoa myös ö, ilma säätiedotusta, mutta täytyy sanoa, että Luxemburgissa nyt ei ole mitkään etelämaiden säät. Mutta kyllä minä osaan itseäni hieman suojatakin sitten kysymys sitten siitä, kannattaako todella kysy- keskustella pyöräilystä, pyöräilystä liikennemuotona Euroopassa. Piper sanoi, että tämä on aivan turhaa. Joka tapauksessa tämähän nyt tapahtuu vähän, tämä tapahtuu ihan itsestään. No, minun aikomuksenani ei ole nyt ö, tässä aloittaa keskustelua uudesta pyöräliikenteeseen liittyvistä ö, sääntelystä. Tässähän ei olisi mitään järkeä. Tämä kuuluu jäsenvaltioille, alueille, kaupungeille. Meillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, mutta toisaalta sitten tämä on sellainen liikemmoinen muoto, jota täysin aliarvioidaan. Aivan kuten herra Kramer sanoi, taloudellinenkin arvo, taloudellinen merkitys. Tähän voidaan lisätä monia muitakin asioita, mutta taloudellinen pyöräilyn merkitys maailmanlaajuisella tasolla. Kyllähän nyt pyöräily liikennemuotona on nousemassa uudelleen erittäin merkittäväksi. mutta pyöräillä ei ole enää samaa tasavertaista asemaa esimerkiksi autoilun tai kävelyn kanssa. Pyöräilylle täytyy antaa takaisin oma paikkansa ja eurooppalaisella tasolla meillä voi olla tällainen rooli ilman sääntelyä. Kyllä tästä voidaan keskustella ja miettiä, tuoda esille, mitkä ovat tämän liikennemuodon mahdollisuudet yleisesti ottaen. Ja kuten sanoin, kyllä sillä on paljon mahdollisuuksia. Ja vastatakseni sitten kysymykseen, jossa pohdittiin sitä, eikö nyt tule ongelmia, jos ö, suositaan tiettyjä liikennemuotoja esimerkiksi ruuhkaisissa kaupungeissa ja näin niin edelleen. No, minä voin nyt tässä vain todeta, että jos tarkastellaan, mitä tarpeita on, eritoten kun ajatellaan eurooppalaista liikkuvuutta, täytyy kysyä sitä, mitä, minkälaisia tulevaisuuden kaupunkeja me haluamme. Haluammeko sellaisia kaupunkeja kuin mitä ne ovat olleet viimeisten 20 vuoden ajan, jos otetaan kauppa- ja talouskysymykset huomioon, niin mitkä ovat kaikista kilpailukykyisimpiä kaupunkeja, Viin, Köpenhamina, Vancouver, Montreal. Nämä ovat eturintamassa olevia kaupunkeja uuden kaupunkisuunnittelunsa pohjalta. Ne ovat aina kymmenen huipun joukossa ajatellen kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. Te voitte katsoa mitä tahansa tilastoja, aina löydätte samat kaupungit sieltä, eikä tässä ole kysymys ruuhkakaupungeista, joissa elämänlaatu on huonoa vaan ne ovat aivan maailman huipulla olevia kaupunkeja. Ja tästä pitäisi keskustella joku kaunis päivä. Mikä on se suuri taloudellinen aspekti, joka tämän kaiken taakse piiloutuukin? Miksi tästä ei puhuta? ilman, että tehtäisiin mitään sitovia päätöksiä, eikä missään tapauksessa säännellä asiaa, mutta joka tapauksessa kannattaisi keskustella näistä kysymyksistä. Ja sitten esitettiin vielä erityiskysymyksiä Yberistä. Kuten tiedätte, nyt eurooppalaista lainsäädäntö, tunnette eurooppalaisen lainsäädännön. Jos kysytte minun henkilökohtaista näkemystäni, niin voin todeta tähän, että minä en ole puolesta enkä vastaan Uberia ajatellen, mutta täytyy kyllä katsoa, mitä tämän kysymyksen takana on, mitä tämän järjestelmän takana on. Tämä järjestelmä on innovatiivinen, se on aivan selvää, mutta tähän liittyy kyllä sosiaalisia ja verotuksellisia kysymyksiä ja Näistä kysymyksistä pitäisi sitten keskustella. Itse asiassa tässä on rinnakkaisuutta Uberin ja niiden kysymysten välillä, joita esitettiin täällä ilmailusta, kun keskustellaan siitä, mitä tapahtuu eurooppalaisella tasolla eurooppalaisten lentoyhtiöiden suhteen verrattuna ulko, Euroopan ulkopuolelta tuleviin lentoyhtiöihin, minkä vuoksi eri, hinnat, eri hintaluokan lentoyhtiöitä voi olla. Minun mielestäni tästä kysymyksestä pitäisi keskustella eurooppalaisella tasolla. Ja komission pitäisi nyt tarttua tähän kysymykseen ja miettiä tätä, mutta kuten sanoin, henkilökohtainen näkemykseni on se, että pitäisi myös tarkastella sitä, mitä Uberin takana on ennen kuin tehdään mitään päätöksiä. Sitten tieliikenteen sosiaaliset kysymykset. Ensinnäkin, en usko, että nyt kannattaa keskustella lokakuussa tai joulukuussa neuvostumme aikana mistään ö, ihme ratkaisuista. Mutta aivan kuten edustaja Waffle sanoi, minun ensimmäinen vastaukseni on se, että meidän pitäisi miettiä, mitä lainsäädäntöä tällä hetkellä on olemassa ja millä tavalla voidaan tehokkaasti panna sitä täytäntöön, koska tämä on tämä tärkeä kysymys, tehokas täytäntöönpano ja sääntelyn toteutumisen valvonta. Tämä on kaikista tärkeintä. Muuten, kuten sanoin, minä haluan aloittaa puheenjohtajakaudellamme keskusteluun. Olen erittäin kiinnostunut muiden jäsenvaltioiden näkemyksistä. Tässä täytyy tietysti hieman odotella eri jäsenvaltioiden kantoja ja, ja vasta sen jälkeen voin mitään johtopäätöksiä tässä tehdä. Sitten tämä yksi ainut matkustajan matkalippu. No, kun ajatellaan julkista liikennettä, e, jotta voitaisiin julkisen liikenteen imakoa parantaa, e, jos voidaan esimerkiksi matkainformaatiota ja parantaa ja luoda laadukkaita palveluja, niin olisi hyvä, että meillä olisi e, tällainen tieto liikennepohjainen integroitu matkalippujärjestelmä – Tätä on kuitenkin vaikea ihan kaikkien jäsenvaltioiden tasolla toteuttaa, koska kehitystasot ovat hyvin erilaisia, mutta kyllä minä ymmärrän teidän huolenaiheena tämän asian suhteen. No niin, puheenjohtaja, luulen, että tässä nyt olen suhtkot korrektisti vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta voin joka tapauksessa tässä sanoa teille, että näiden viiden kuuden aikana en tiedä, tulenko nyt sitten seuraavan kerran vasta joulukuussa tai tammikuussa kertomaan teille, mitä saamme aikaiseksi, mutta olen aina valmis kyllä palaamaan parlamenttiin, jos teillä on tarvetta keskustella kanssani joistakin ongelmista. Älkää yhtään epäreikö pyytää minua tänne, koska tulen mielelläni. Danke sehr. Kiitoksia. Niin, täällä puhuttiin sitä vähimmäispalkasta Saksassa. In Deutschland ist... Äh, Vähimmäispalkka palkassa, äh, palkasta siis Saksassa, mikä tietenkin vaikea vastata kaikkiin kysymyksiin yksityiskohtaisesti. Ymmärrän kyllä. Mutta tämä on asia, joka pitää keskustella neuvostossa, äh, ei, komissiossa, ei neuvostossa. Ei neuvosto pidä tässä toimia. No joka tapauksessa tästä käydään keskustelua neuvostossa, koska jotkut jäsenvaltiot tulevat ottamaan tämän esille. Mutta oikeastaan komissio voi tehdä vain aloitteita tässä. Kiitokset myös tästä viimeisestä vastauksesta. Nyt kysyjä eikö kyllä enää ole paikalla. Kiitokset esityksestä ja vastauksesta. Erityisesti olen tyytyväinen tähän optimismiin, sillä ilman optimismia ei asioita saa edistymään. Ja se kyllä todellakin heijastui tästä vastauksesta. Joten haluan toivottaa Luxemburgin puheenjohtaja kaikkia onnea ja menestystä seuraavalla puolella vuodelle. Kiitoksia. Möchte ich Sie bitten, den May I ask you to leave the room Voisitteko poistua huoneesta ja istutua alas? Sitten seuraava esityslistan kohta. Miehittämättömät ilma-alukset. Jackie Foster esittelijänä. Jackie, sinulla on puheenvuoro. Uh, thank you, Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Nyt siirrymme eteenpäin. Me kuulimme ja kävimme tässä pari viikkoa sitten kattavan keskustelun työasiakirjasta. Ja tämän jälkeen meillä oli varjoesittelijöiden kanssa tapaaminen. Se oli erittäin rakentavaa ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän panoksestansa. Haluais, olen ollut myös live-valiokunnan alkukeskustelussa ja jälleen heille heidän suhteensa toimin niin, että koska käännöksiä omasta mietinnöstäni niin ei saatu ennen liven tekstin saamista loppuun, pystyin ottamaan live-valiokunnan joitakin pointteja tähän alustavan asiakirjaan mukaan. Olen jo siis e-, keskustellut live-valiokunnan koordinaattorin kanssa asiasta, mutta niille, jotka eivät nyt ole aivan tietoisia siitä, mistä puhutaan, niin tässä käsitellään miehittämättömien ilma-alusten siviilikäyttöä. Näitähän kutsutaan vaikka kuinka monella eri nimellä, mutta puhutaan nyt näistä miehittämättömistä ilma-aluksista tai lennokeista. Tämän tausta on jo vuosikymmenen takana sotilasalalla vuonna 1935. Sieltä lähtee kaikki tämä liikkeelle. Ja se, mitä nyt on nähty, nähty, miten ilmailuala on edin, edennyt, niin nyt me olemme niin, minun kutsua, kutsumassani kolmannessa vaiheessa. Nyt on siirrytty valtaista valtaisaan matkustajamäärään itse asiassa tänä päivänä nämä miehittämättömät ilma-alukset eivät ole enää mitenkään poikkeuksellisia, mutta nyt kaupallisella sektorilla yhä enemmän tulee näitä miehittämättömiä lennokkeja. Meidän pitäisi nämä lennokit eri luokkiin asettaa. Meidän täytyy miettiä, miten tämä, tässä nyt toimitaan. Parlamentissa ei ole mitään ennakkotapauksesta tapausta siitä, miten nyt toimitaan miehittämättömien ilma-alusten kaupallisen käytön lisääntymisellä. Tämän vuoksi minä tartuin tähän aloitteeseen, koska meidän täytyy viedä tätä asiaa eteenpäin. Koko Euroopan laajuisesti ja maailmanlaajuisesti tähän liittyvät edut ja hyödyt voivat olla valtaisia. Euroopan unionissa, yhdistyneessä kuningaskunnassa ja kaikissa jäsenvaltioissa meillä on jonkinlaista läsnäoloa näiden tuotteiden markkinoilla. Ja kaikissa jäsenvaltioissa Euroopassa käytetään näitä miehittämättömiä ilma-aluksia, mutta sitten täytyy miettiä sitä, millä tavalla säännellään näitä markkinoita ilman, että ylisäännellään ja ilman, että e, itse me pelaamme ulos markkinoilta, koska tämä on aivan avainkysymys tässä. Jos voisin nyt ilman mitään preskriptiota aktiivisuutta, tarkastella tätä alaa. Me puhumme siviilisektorilla hyvin suurista lennokeista. Ne on jo katsottu ilmailualan lainsäädännöllä. Meillä on sitten hyvin pieniä lennokkeja, joita lapset lennättelevät puistossa. Ja me emme halua myöskään estää näiden lennokkien mahdollista käyttöä. Eli ei pidä ylisäännellä tätä, mutta tuossa välissä on valtaisa määrä eri lennokkeja. Ja tästä me nyt puhumme. Ja tämän sektorin kasvu on, kasvua on nähty nyt viimeisten viiden vuoden aikana. Se, millä tavalla niitä nyt käytetään, katsotaan tätä nyt kaupallisesta näkökulmasta. Maanviljelijät voivat tarkastella näiden lennokkien avulla esimerkiksi peltojensa kuntoa, Näitä voidaan käyttää turvallisuusvalvontaan ja esimerkiksi ilmailualalla voidaan näillä pikkulennokeilla tarkastaa lentokoneiden kunto. Samoin voidaan valvoa ydinvoimaloita ja niin edelleen. Eli haluavat vai niin kyllä näitä miehittämättömiä ilmaluksia nyt jo käytetään. Meidän täytyy miettiä, miten mennään tästä eteenpäin. Ja minun tehtävänäni ei ole estää tätä eteenpäin menemistä. Minä, minulla oli erittäin hyvä tapaaminen tässä erilaisten järjestöjen ja sidosryhmien kanssa, jotka ovat mukana tässä. Oli kysymys ilmailuviranomaisista, liikenneministeriöistä. Tapasin molemmat niin alakomaista kuin yhdistyneistä kuningaskunnasta. Olen tapa, tavannut valmistajia, myös pien pk-yrityksiä, olen tavannut pilottijärjestöjä, lentokenttien edustajia, eli olen, hyvin, olen kattanut hyvin laajan kentän alueen sidosryhmiä. Ja nyt täytyy miettiä tällaista kevyttä kosketusta tähän asiaan. Minä en itse asetusta tässä kirjoita, koska sääntelyviranomaiset katsovat näitä yksityiskohtia, mutta monissa jäsenvaltioissa meillä on jo olemassa jonkinlaisia sääntöjä jos tarkastellaan esimerkiksi ilmailualan operaattorien sääntöjä, niitä sovelletaan näihin varsin pieniin lennokkeihin. Mutta Jarus on se, joka yleensä, Jarus-työryhmä on se, joka käsittelee näitä kysymyksiä. Täällä meillä on Erik Swivel, saksalainen henkilö, joka on hyvin tärkeässä asemassa tässä jarustyöryhmässä ja siellä on myös esimerkiksi amerikkalaisia ja kaikilta maailmasta tulevia edustajia. Meillä oli Yhdysvaltain ilmailuhallinnon kanssakin helmikuussa erittäin hyvä tapaaminen. Me halusimme nähdä, miten, millä tavalla he haluavat asian kanssa pitkällä aikavälillä edetä. Ja heidän lähestymistapansa oli hieman erilainen kuin meillä. Minun mielestäni siis meidän täytyy nyt määritellä se, millä tavalla me nyt hoidamme tämän kysymyksen yleisesti ottaen näin johtopäätöksenä. Eh, jos me tarkastelemme tätä tapaus niin voidaan todeta, että teknologia menee valtaisaan vauhtia eteenpäin. Jos meillä on esimerkiksi 150 kiloinen lennokke, joka menee eh, X-nopeudella ja eh, Y-korkeudella, niin saattaa olla, että ensi viikolla vain 50 kiloinen lennokki pystyy samanlaisiin suorituskykyyn. Ja näin ollen meidän ei pidä liian tiukasti ja yksityiskohtaisesti määrätä, joten säätelyviranomaisen ei pidä toimia pelkästään tapauskohtaisesti. Eri lennokkien osaltahan meillä on paljon tarkkaa tietoa, mutta tässä pitäisi ryhmäkohtaisesti ja lennokkityyppikohtaisesti tätä käsitellä, ja näin minä haluaisin mennä eteenpäin. Minä myös toin esille tämän muna- ja kanakysymyksen Yhtäältä meillä on valmistaja taho, joka sanoo, että me tarvitsemme sääntelyä, koska muuten me ja meidän täytyy tietää, mitä, mitä säännellään, koska muuten emme voi ö, ö, valmistaa. Ja sitten toisaalta ö, teknologiapuolella ei oikein tiedä sitä, mitä voidaan kehittää. Valmistajapuoli haluaa, että asianmukaisesti säännellään tätä ja odotetaan standardeja ja ne tuotteet, joita me nyt jo tuotamme, niitä viedään ympäri maailmaa ja meidän täytyy hyväksyä se, että näitä tuotteita toimitetaan niin Euroopan unionin sisälle kuin ulkopuolellekin asiakkaille. Toinen seikka, joka täytyy ottaa huomioon, on turvallisuus. Turvallinen lennokkien miehittämättömien ilma-alusten käyttö. Näin ollen ihmiset, jotka käyttävät näitä miehittämättömiä ilma-aluksia, heillä täytyy olla siihen pätevyys. Tämä on äärimmäisen tärkeää ensinnäkin heillä täytyy olla sertifikaatit, siis valmistajan puolelta näille lennokeille, ja sitten meillä täytyy olla myös selvyys siitä, kuka näitä käyttää. Ja käyttäjillä täytyy olla oma lisenssi ja heillä täytyy olla operaattori lisenssi. Ja yksi seikka tässä nyt on selvää. Jos operoi vaikka vehnäpellolla lennokkia, niin epäilenpä, onko siellä kovin paljon ihmisiä vaarassa joten maanviljelijä ei välttämättä tarvitsisi kauhean suurta pätevyyden tasoa tähän lennokin käyttämiseen, mutta jos samanlaista miehittämätöntä ilma-alusta käytetään sitten jalkapallokentällä tai konsertissa silloin, kun ihmisiä on paljon paikalla, niin täytyy ottaa huomioon silloin se, että se, joka operoi tuota lennokkia, hänen täytyy olla ehdottoman pätevä ja ammattitaitoinen. Ja hänellä täytyy olla siis tähän pätevyys. Meillä täytyy siis olla kunnollinen koulutusmahdollisuus näille henkilöille ja rekisteröidyt henkilöt, öö, siis joilla on rekisteröinti näiden lennokkien käyttöön, heidän täytyy olla asianmukaisesti koulutettuja ja Nämä henkilöt, joilla on asianmukainen koulutus, he ovat sitten ainoita, jotka voi, ovat päteviä käyttämään näitä edellä mainituissa öö, tapahtumissa ja sitten taas, jos on no, kysymys metsäpalosta, niin eihän siellä varmasti ihmisiä alla ole, että silloin tämä pätevyysvaatimus ei ole niin suuri. Kokonaisuudessaan se, mitä tässä nyt pitää kattaa, niin sehän liittyy myös tietosuojakysymyksiin. Uskon, että riittävästi kansallisissa jäsenvaltioissa on kansallista lainsäädäntöä tietosuojan varmistamiseksi. Yhtä lailla me on EU-lainsäädäntöä. Tämän vuoksi me odotamme, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön lainsäädännön, noudattavat sitä, ja jos jotain hölmöttänyt tapahtuu, joskus hän näin saattaa olla, niin silloin kyllä lainvalvontaviranomaisten täytyy hoitaa nämä väärin toimivat operaattorit. Meillä on aivan riittävästi nyt jo lainsäädäntöä tämän asian osalta. Meidän täytyy pitää kiinni ICAON standardeista. Ja yleisesti ottaen toivon, että olette sitä mieltä, että tämä mietintö on tasapainoinen. Yritän pitää sen varsin yksinkertaisena, en monimutkaista sitä liikaa, koska me haluamme viestin läpi siitä, että jäsenvaltioiden täytyy myös tietää, mitä me haluamme. Meillä täytyy olla kansainvälinen lähestymistapa tässä. Jos me näin toimimme, niin me saamme varmasti oikean vastauksen, oikean tuloksen tässä, koska meidän täytyy katsoa ikään kuin laatikon, laatikon ulkopuolelle Euroopan rajoja kauemmaksikin. Ja uskon, että kaikkialla maailmassa ihmiset voivat hyötyä varsin paljon näistä miehittämättömistä ilmailuksista niiden käytöstä. Kiitoksia, Riklu. And, um, I'll speak, if I may, on behalf of... Our... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Puhutaan varjoesittelijän Mussilierin nimissä, koska hän on tänään Ranskan kansallispäivän takia pois. Luen vain nämä asiat, että hän minulle esitti, että, että voin kertoa ne oikein teille. varjoesittelijä toteaa, tukee Fosterin mietintöä ja, ja kiittää myös varjostelien kokouksesta, jotka ovat erittäin myönteisiä luonteelta. Ja tässä on määritelty tärkeimmät asiat, joita komission pitää ottaa esiin. Ensin kommentti varjostelijan, että tässä on tämä sotilaallinen puoli näistä lennokeista, ei pelkästään siviilipuolet. Koska muuten tässä voidaan, vastustajat ovat kieltäytyä keskustelemasta asiasta. Ja sisällöstä pitäisi katsoa kaupallisen ja, ja huvikäytön välisiä eroja, koska suurimmat ongelmat kansalaisten turvallisuuden osalta liittyvät näihin huvikäytössä oleviin lennokkeihin. Ja sitten taas katsotaan alle 500 jalan ja sen yläpuolella lentäviä lennokkeita. Ja sitten hän, sanoi, että hän uskoi, että tarvitaan eurooppalaiset puitteet kaikille lennokkikategorioille. 150 gramman raja on hyvä pitkän ajan ratkaisu. Mutta tietenkin pitää katsoa, mitä sitten tulevaisuudessa tapahtumaan. Ja se me ESA tässä vahvistamme ratkaisu ehkä saada. Sitten kappale 19, se mainitaankin tärkeimmät asiat, että sääntelyn pitää selventää niitä. Pitää olla tarkempia, eikä saa mitenkään estää sitten, mitä tulevia ratkaisuja voidaan laajentaa ehdotusta. Ja lopuksi, meidän pitää edetä nopeasti asiassa, koska tämä on suurin mahdollisuus. Pitää tarjota tässä kunnianhimoista ja turvallista lainsäädäntöä, joka antaa globaalin ratkaisun. Tässä ei saa mitään mahdollisuuksia poissuljeta, poissulkea. Kiitoksia. Seuraavaksi Janos, hyvä. Więc ja chciałem bardzo podziękować za Hyvä puheenjohtaja. Haluaisin näin alkuun kiittää edustaja Fosteria tehdystä työstä. Se on aivan erinomainen. Ja käsittääkseni meille kaikille on selvää se, että Tämä työ ole pelkästään tärkeä, vaan, vaan sillä on myös merkitys kaikille niille, jotka työskentelevät näiden asioiden parissa. Tässä on kyseessä suoranaisesti seikkailu. Siirrymme alueelle, joka tähän mennessä ei vielä ole ollut käsittelyssä Euroopan unionissa. Olemme näin tällaisella neitsellisellä alueella. Ja itse sisällöstä minulla ei ole mitään kommentoitavaa. Kyseessä on mietintö, joka nivoutuu hyvin yhteen eurooppalaisen politiikan kanssa. Politiikan, jonka täytyy mahdollisimman pitkälti pystyä viemään eteenpäin ilmailualan kehitystä siviilipuolella ja näiden lennokeiden hyödyntämistä. Kolme kommenttia, josta ensimmäinen koskee sitä, että kuten tiedämme erittäin hyvin, tietyt Euroopan unionin valtiot pyrkivät nimenomaan sääntelemään tätä aluetta. Jotkut työskentelevät sen parissa, ja sitten on jäsenvaltiot, jotka eivät ole sitä käsitelleet millään muotoa. Kysymyksessä on jota voitaisiin nimenomaan käsitellä Euroopan unionissa. Tällä alalla Euroopan unionin pitäisi ylipäätään olla aktiivisempi kahdesta perustavanlaatuista syystä. Ensinnäkin siitä syystä, että harmonisointi puuttuu. Ja meillä on kyseessä tilanne, jossa ei ole mahdollisuus, jossa meillä on mahdollisuus tehdä rajoittavaa yhteistyötä ja jossa puuttuu säätelyä unionissa. Se tekee erittäin vaikeaksi sen, että voimme vastavuoroisesti tunnustaa olemassa olevat lisenssit. Kuten esittelijöiden kokouksessa totesimme yhdessä edustaja Fosterin kanssa, haluaisin, että kiinnittäisimme huomiomme ikaon toimintaan lennokkipuolella. Kaikista virastosta nimenomaan ikä on se, joka on kaikkein merkityksellisin. Se on tehnyt erittäin mielenkiintoisen analyysin tämän vuoden maaliskuussa, joka on esitelty seminaarissa, jossa käsiteltiin lennokeita. Ja se on ainoa järjestö eurooppalaisella tasolla, joka siviiliilmailupuolella on järjestöllä on jo toimivaltaa ja voi luoda yhteistä politiikkaa tässä asiassa. Siitä syystä minusta olisi hyvä hyödyntää tuon viraston säännöstöä. Kolmas asia koskee sitä, mitä edustaja Foster jo mainitsikin, eli henkilötietojen suojan. Olen aivan samaa mieltä siinä, että jokaisella jäsenvaltiolla on omat periaatteensa, omat säännöksensä ja lennokit voivat nimenomaan rikkoa tätä henkilötietosuojaa eri tavoin. Haluaisin, että katsottaisiin näitä kansallisia säännöksiä, jotta tiedettäisiin, ovatko ne riittäviä tässä uudessa teknologiassa, näissä uusissa mahdollisuuksissa, joiden avulla voidaan saada käyttöön henkilötietoja. Neljäs kohta, joka on erittäin tärkeä mielestäni, joka on viimeinen tässä luettelossa, niin on se, että me pyydämme unionin tasolla hyvin usein, haluamme kysyä sitä, mikä on juridisesti oikein, mikä noudattaa lainsäädäntöä, mutta ongelmana on se, että yhä enemmän on olemassa erilaisia tapoja hyödyntää näitä lennokkeita laittomasti. Jos pohditaan tulevaisuutta, niin saattaa osoittautua, että lennokeita käytetään myös esimerkiksi terroristi-iskuihin. Ja meidän täytyy pohtia sitä, millä tavalla voidaan reagoida – tällaisen laittomaan lennokkeiden käyttöön. Yleisesti ottaen kuitenkin tämä mietintö on erittäin mielenkiintoinen ja kiitän teitä kovasti siitä. Danke sehr. Jetzt. Kiitoksia, Matis von Miltenberg. Ja, dank voorzitter. Eh, ook, eh, ik wil... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin vuorollani haluaisin kiittää kollega Fosteria tästä mietinnöstä. Sillä on englanniksi todella hieno kuvaus. Siinä puhutaan lennokeista tai AirPass-laitteista. Mutta minun mielestäni tämä öö, mietintö ei ole riittävästi suuntaa antava. Sitä pitäisi kehittää huomattavasti enemmän. Euroopan parlamenttina meidän täytyy selkeästi pian ottaa kantaa ja antaa Euroopan komissiolle suuntaviivoja sen suhteen, millä tavalla se toimii tässä asiassa, kuten myöskin neuvostolle. Aion esittää tarkistuksia tähän asiaan, jotta otetaan esille viisi tärkeää kohtaa tässä mietinnöstä, jota täytyisi korottaa siitä, korostaa siinä. Käyn ne nopeasti läpi. Ensimmäinen. Tämä käsite Operations for Drones minun mielestäni muodostaa lähtökohdan eurooppalaiselle lennokkeiden sääntelylle. Ja tässä suhteessa sitä täytyy määritellä riskipohjaiselta lähestymistavalta. Ja kysynkin Fosterilta sitä, miksi tätä ehdotusta ei huomattavan yksityiskohtaisesti mainita tässä mietinnössä. En ymmärrä lainkaan brittihuumoria, ehkäpä hollantilaista huumoria, mutta haluaisin esittää kysymyksen esittelijä, joka selkeästi sanoo, että EASan pitäisi olla eurooppalainen instanssi, joka tätä asiaa hoitaa, niin miksi juuri se? Kun puhutaan eurooppalaista lentokentästä, on tärkeää ö, ottaa myös huomioon ennaltaehkäisy. Edellinen puhujakin tähän puuttui. Yksityisyys ja tietosuoja. Ö, yksityisyyden soveltaminen myös lennokkien suunnitteluvaiheessa – muodostaa tärkeän osan. Kuten esimerkiksi Googlen kuvauksissa ihmiset tehdään tuntemattomaksi, myös tässä pitäisi olla samankaltainen säännöstä voimassa. Yksityinen suoja on edelleen tärkeä meille Euroopan parlamenttina. Ja meidän täytyy käyttää kaikkea mahdollista tekniikkaa, jotta näin voidaan tehdä. Kolmanneksi, minä puolustan voimakkaasti sitä, että lennokkeja voidaan jäljittää ja ne rekisteröidään. Rekisteröinnin kautta voidaan saada aikaiseksi erittäin hyvä online-tietokanta, josta nähdään, kuka lennokkeita ohjaa ja mikä lennokki on kyseessä. Sillä ohjaaja voidaan aina pitää vastuuhenkilönä eh, lennokin toiminnasta. Neljänneksi meidän täytyy ottaa huomioon se, millä tavalla tätä säännöstöä sovelletaan sääntöjen täytyy olla sellaisia, että niitä on helposti sovellettavissa sekä poliisille että ilmailuviranomaisille. Taivaalla on rajansa. Ja viidenneksi meidän täytyy hyvin nopeasti saada lisärahoitusta tutkimus- ja kehitystyössä sen suhteen, millä tavalla lennokkeita voidaan ter, turvallisesti käyttää eurooppalaisessa ilmatilassa, jotta voidaan välttää myös erilaiset törmäykset. Meidän täytyy katsoa esimerkiksi tätä geoaitausta, miten lennokeita voidaan lennättää esimerkiksi lentokenttien läheisyydessä, ja meidän tulee tarkastella sitä, millä tavalla voidaan välttää se, että lennokin kontrolloitavuus menetetään. Siviilialan lennokkeita tulee säännellä, ja tämä ehdotus kaikella kunnioituksella edustaja Fosteria kohtaan – ei mielestäni ole millään tavalla vielä vallankumouksellinen. Minä jään odottelemaan erittäin hyvää ja tiivistä yhteistyötä edustaja Fosterin kanssa ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Mutta ehkäpä tämän meidän mm, harkintamme lopputuloksen pitäisi olla nimenomaan se, että eurooppalaista politiikkaa voidaan kehittää. Pallo on nyt meillä ja tällä TRAN-valiokunnalla, jotta voimme määritellä eurooppalaisen politiikan suunnan. toimikaamme nopeasti, ottakaamme käyttöön tietyt ö, frekvenssit, tietyt ö, säännöt, joita me tarvitsemme tällä alalla. Ja olen samaa mieltä edellisen kollegan kanssa, että meidän täytyy erittäin nopeasti myös pyrkiä kohti harmonisointia, sillä yhteiskunta ja elinkeinoelämä odottaa selkeyttä tässä suhteessa jo pitkään. Euroopan tulee toimia lennokkialalla. Meidän täytyy saada selkeitä säännöksiä lennokkialalle siviilikäyttöön, sillä lennokit myöskin mahdollisesti tuovat meille uusia työpaikkoja ja niin kauan odotettua kasvua. Kiitoksia. Kiitoksia Katarina Kones. Děkuji, pane předsedo. Také mě dovolte především na začátek poděkovat. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää Hän on tehnyt hyvin laaja-alaisen mietinnön ja hänen mietinnössä tulee olemaan oikein hyvä peruslähtökohta tämän mielenkiintoisen lennokkien käytön hallinnoimiseksi ja hoitamiseksi. Jos me haluamme nopeuttaa, helpottaa kasvua ja pitää kiinni kasvusta ja kilpailukyvystä, niin yksi avainkysymyksistä tulee olemaan yksityisyyden suoja ja tietosuoja. Tässä täytyy pitää kiinni niin perustuslaista kuin EUn perusoikeuskirjan artiklasta 8 ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklasta 16. Meidän täytyy muistaa, että nyt on kysymys uudenlaisesta ilmailuteknologiasta. Kysymys ei ole lennokista niin kuin jotkut valmistavat sitä esittävät, vaan tämä on erittäin vaarallinenkin väline ja sitä on helppo käyttää väärin. Kiitos innovaatioiden valmistuskulut alenevat ja tästä välineestä tulee aina vain vaarallisempi ja helpommin saatavissa oleva. Aivan niin kuin autot autojen tai lääkkeiden tai aseiden kanssa, niin meidän täytyy asianmukaisesti säännellä näiden miehittämättömien ilma-alusten valmistelua. Me olemme jo nähneet valtaisesti tapauksia, joissa näitä lennokkeja käytetään valvomaan ja vakoilemaan alueita, jotka ovat yleensä saavuttamattomissa olevia. Esimerkiksi kun puhutaan yksityisalueesta, niin on mahdollisuus suojella näitä alueita korkeilla aidoilla, mutta lennokeilta nämä aidat eivät suojele. Turvallisuuskamerat valvovat meitä julkisilla alueilla jatkuvasti. Tämä liittyy myös lennokkeihin ja niiden omistajiin. Minä en vaadi tässä yksityislainsäädännön lisäharmonisointia, koska tämänhetkinen lainsäädäntö jäsenvaltioissa on jo ihan riittävää, mutta laajalti voitaisiin harmonisoida, vaikka tämä onkin aika hankalaa. Pitäisi harmonisoida tämä lennokkien operaattorien toiminta siinä tapauksessa, että kysymys on esimerkiksi yksityisyyden suojalainsäädännön loukkaamisesta tai korvauksien maksamisesta. Tämä voitaisiin hoitaa sillä tavalla, että annettaisiin lupaa yhteismarkkinoilla vain sellaisten miehittämättömien ilma-alusten myymiseen, jotka täyttävät tietyt tekniset standardit. Ehkä tässä alussa voitaisiin ottaa käyttöön tällainen rekisterikilpi, joka peruuttamattomasti liitettäisiin lennokkeihin valmistusvaiheessa ja näin voitaisiin sitten etänäkin tunnistaa nämä lennokit ja nämä ö, rekisterinumerot sitten otettaisiin lennokkirekisteriin mukaan ja tietosuojaviranomaiset voisivat näitä rekistereitä tutkia. Ymmärrän, että tällainen identifikaatioteknologia ei ole mitenkään laajalle levinnyttä tällä hetkellä ja se ei välttämättä operaattoreille ole taloudellisesti tällä hetkellä kannattavaa, mutta kenties tässä pitäisi olla tällainen astettainen lähestymistapa. Eli ensin meillä pitäisi olla fyysinen lennokien tunnistaminen ja sitten täytyy luoda joustavaa tunnistamista. Kun uutta teknologiaa tulee, niin saadaan sitten sitä kautta pakolliseksi myös tällainen helpompi etätunnistuslaite. Tässä on, olisi vielä yksi mielenkiintoinen ratkaisu, jonka haluaisin tuoda esille, ja tämä on tällainen lentokielto, lentokieltoalue. Pitäisi olla mahdollisuus rekisteröidä sellaiset koordinaattorit, joiden sisällä lennokit eivät voi lentää. Ja olisi tiettyjä alueilla, joissa voitaisiin käyttää vain sellaisia lennokkeja, jotka täyttävät tietyt standardit tai joilla on lupa lentää noilla alueilla. Ja tämä vastaisi siihen ongelmaan, jonka kollegat toivat eh, jo esille, eli se, että käytettäisiin väärin lennokkeja vääränlaiseen tarkoituksiin. Tämä olisi oikein hyvä pohja tulevalle työlle. Kiitän paljon tässä nyt esittelijää, mutta uskon, että työtä on vielä runsaasti jäljellä. Ja itse Euroopan komissionkin täytyy ymmärtää se, että vaikka me kaikki hyväksymme sen, nämä, että nämä miehittämättömät ilma-alukset ovat nyt tulleet jäädäkseen, niin nykyinen lainsäädäntö on riittämätöntä ja tämä saattaa olla kyllä aika vaarallinen asia tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitoksia, George Bach. Kiitoksia. Minäkin haluaisin ensin kiittää Jackie Fosteria hyvin laajasta ja tärkeästä esityksestä. Tässä tuli monia tärkeitä myönteisiä asioita esille. Talouden kehitystä pitää tukea eikä estää ja tavallaan kuitenkin taas sitten suojella tiettyjä asioita. Myös tämä eurooppalainen lähestymistapa EU antaa asiassa määräyksiä, että tämä on hyvä, parempi kuin tällainen tilkkutäkki kansallisia määräyksiä. Tätä pitää välttää. Tämä lähestymistapa on siis minusta myönteinen. Oikeastaan pidän myöskin hyvänä, että tämä 150 kilon raja katoaa. Ja että tehdään yhtenäinen eurooppalainen määräys asiaan. Yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille, että ei-kaupallinen vapaa-ajan toiminta. Täällä on paikallisia yrityksiä tai toimijoita, jotka käyttävät tätä vapaa-ajan toimintaa tällaisessa lennokki toimintaa, ja sitten 50 kilon raja katoaa niin nämäkin pitäisi sitten olla EASan sääntelemiä tulevaisuudessa. Ja minusta tähän tuli tekemään kyllä nyt sitten tarkistuksen, tämä asia haluan muuttaa. En usko, että mikään ristiriitaan asia sinänsä, koska kyseessä on vapaa-ajan ei-kaupalliset lennokit. Muuten olen ihan tyytyväinen mietintöön ja olen myös tyytyväinen lähestymistapaan. Ja on aivan oikein, että parlamentti antaa selkeän kantansa asiaan. Kiitoksia sitten Kristiin Tout merci. Kiitoksia. Kiitoksia ensinnäkin edustaja Fosterille tästä esityksestä ja siviili-ilmailualan kehitysnäkymistä, jotka ovat siis lennokkeita on tärkeää, että Euroopan unioni tutkii vakavasti tätä kysymystä tulevassa ilmailupaketissaan. Monet kohdat tässä mietinnössä menevät hyvään suuntaan. Ensinnäkin sääntelykehyksen kehittäminen, jonka avulla voidaan suosia yrityksiä ja työpaikkojen tällä alalla. Ilman turvallisuuden alalla on tärkeää määritellä valvontamenettelyt ja laajentaa eurooppalaisen ilmailuviraston toimivaltaa näissä asioissa. Samalla haluaisin korostaa sitä, että lähestymistavan ei pidä olla pelkästään liberaali. Jos markkinoita täytyy kehittää, niin sen ei, se ei saa sapa, tapahtua turvallisuuden ja henkilötietojen suojan kustannuksella. Tietosuoja on tärkeä kysymys, joka täytyy asettaa prioriteetiksi ja erilaiset kansalliset viranomaiset, jotka suojavat tietoja, niiden täytyy kyetä tekemään yhteistyötä niin, että tietojen keruu menee siihen suuntaan, että suojellaan eurooppalaista kansalaista. Lennokekysymyksen täytyy olla ehdottomasti mukana ilmailupaketissa, joka muodostaa hyvän puitteiston päätöksenteolla. Danke sehr. Kiitoksia lopuksi Jens Nilsson. Tack så mycket, eh, herr ordförande. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, ja kiitoksia esittelijä tästä mielenkiintoisesta mietintöesityksestä, joka mielestäni on oikein hyvä. Ja se on melko kattava ja antaa katsauksen tämänhetkisen tilanteeseen aika hyvin. Minä olen samaa mieltä aivan kuten muutkin, että nyt meillä on tässä tilaisuus saada aikaiseksi yhteinen eurooppalainen säännöstö – oletaan poistamaan 150 kilon raja ja saadaan aikaiseksi yhteistä lainsäädäntöä, se on mielestäni ihan oikea lähestymistapa. Me, jotka kävimme EASan toimitiloissa muutama viikko sitten, puhuimme lennokeista. Varmasti sen takia, että meillä oli varjoesittelijäkin mukana. Ja siellä saimme tietää, että siellä ollaan jakamassa tätä aihetta mm, niin, että meillä on yhtäältä nämä suuret lennokit – ja sitten nämä pienet, jotka kuuluvat harrastelukäyttöön. Ja nimenomaan näissä suurissa meidän täytyy harjoittaa sääntelyä. Eli tarvitsemme yhteisiä sääntöjä koko tällä mm, toimialalla. Asia, joka täytyy huomioida, koskee nimenomaan tätä painoa. Se johtuu siitä, että pienet lelut, nehän eivät voi esimerkiksi samalla tavalla kantaa mukanaan pommeja, mutta niissä voi olla valokuvauskoneista niin, että voidaan vakoilla esimerkiksi sitä, mitä tehdään. Siitä syystä pelkkä paino ei voi olla ainoa määräävä tekijä, vaan meidän täytyy asettaa prioriteetteja tässä suhteessa. Oletan, että tässä ehdotuksessa tulee yhä parempi näiden eri muutosehdotusten myötä. Ja myös tällä tavalla voimme välittää nämä tiedot sitten komissiolle ja kertoa siitä, mikä meidän mielestämme tämä sääntely pitäisi olla sitten, kun ilmailupakettia luonnostellaan. Danke sehr und für die Kiitokset. Markus Savarha, äh, komissiosta, olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Madam Foster. Kiitoksia puheenjohtaja, edustaja Foster. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvin vakaasta esityksestä. Ja tässä on tärkeimmät asiat esille, mitä pitää ottaa huomioon, kun puhutaan lennokeista. Se ottaa turvallisuus huomioon, yksityisyys ja ympäristövaikutukset, kaikki ja kuinka voidaan tukea teknologian kehitystä samalla myöskin sääntelyssä. Ja esittelijä toteaa, että kuinka voidaan pitää sitten säännöt suhteellisena riskiin verrattuna. Tämä on, tämäkin on haaste. Tai sitten kuinka voidaan nopeuttaa pilottihankkeita. Jäsenvaltiossa kansalaiset pyytävät harjoittua sääntöjä on pian. Joten komissio tekee tällaisia turvallisuussääntöjä. Ja oikeastaan voi vaikka katsoa, että aika osana ilmailupakettia vuoden loppuun mennessä. Ja tämän jälkeen sitten lainsäätäjällä on ohjat hallussaan nopeuden suhteen. Mutta EASA myöskin tekee tarkempia määräyksiä lennokkeja koskien. He ovat kansainvälisen jarrusryhmän puitteissa myöskin proaktiivisia, joita etsivät siellä ratkaisuja. Näiden kahden asiakirjan käsittely tulee tapahtumaan ennen kesätaukoa ja EAS tulee asiakirjansa ennen vuoden loppua. Ja sitten kolmantena alueena komissio tekee yhdessä yhteistyötä teollisuuden kanssa, että luodaan standardeja. Ja minkälaisia standardeja lennokeiden pitää täyttää. ICAO on myöskin mainittu täällä. Totta kai on myöskin kiinteästi yhteistyötä heidän kanssaan. Ja annamme oman panoksemme ICAOn työhön. Lennokkiteknologia on haaste, mutta myöskin osa ratkaisua. Teemassa myöskin kyberturvallisuus, asioita, täällä ilmailun hallintoasiat. Nämä kaksi konkreettista toimintaa on niiden tunnistaminen ja sitten niiden alueen poissulkeminen. Että määritellään tiettyjä alueita, joissa lennokeja ei saa lennättää tarkoittaa, kuten edustaja Foss on lentokentät, ydinvoimalat tai muut tärkeät alueet tai tärkeät rakennukset. Ja jos tunnistaminen harmonisoidaan ja myöskin tämä alueiden rajaaminen. Tämä ei pelkästään turvallisuus, vaikutuksesta myöskin yksityisyys ja luotettavuusvaikutuksia. Ja meidän pitää jotenkin ottaa huomioon nämä. Että jokainen kansalainen voi tunnistaa sitten alueella lentävät lennokit. Ja paikallisviranomaiset on määritellä, mitkä alueet ovat kiellettyjä. No pari asiaa vielä rahoitukseen liittyen. Jotta voidaan ottaa lennokit meidän ilmanhallintojärjestelmiin, me olemme pyytäneet Cesaria, siis yhteistä teknologia-aloitetta, katsomaan lennokkien mukana tähän eurooppalaiseen yleissuunnitelmaan. Ja tähän laitetaan 40 miljoonaa euroa, jotta voidaan ensin aloittaa tämä toiminta ja tämän jälkeen sitten komissio katsoo tätä asiaa uudestaan. Että tässä katsoo eh, teknologisia ratkaisuja, kuinka voidaan alueita määritelmä. Koska lennokkeita käyttää eri ilmailualueilla ja he jakavat myöskin ilmailualueen siviiliilmailun kanssa. Jotta kai tässä myöskin rahoitusasiat ovat hyvin tärkeitä. Ja lopuksi komissio onnitella Toran valiokunnan ja esittelijää mietinnöstä ja olemme tukea heitä ajatuksessa. Totta kai olemme myöskin myös kireisiä tämän asian osalta. Kiitoksia lopuksi Jackie Fosta. Kiitoksia ja palaan hetken kuluttua komission esittämiin näkemyksiin. Kiitos niistä. Ihan vain tässä puuttuakseni siitä, mitä täällä tuotiin esille. Täällä puhuttiin sotilaallisesta käyttötarkoituksesta ihan vain selventämiseksi. Tässä ei ole kysymys missään tapauksessa lennokkien sotilaallisesta käyttö, käytöstä. Se on aivan erillinen asia. Hän vain selvennykseksi. Ja otan vastaan ö, tässä nämä luetut, ö, tämän luetun näkökulman. Täällä, täällä tuotiin 150 grammaa tämä raja. Tämä ei ole nyt enää asianmukainen raja, koska teknologia on edennyt ja me olemme kaikki yhtä mieltä tästä 150 kilon rajasta. Ja meidän täytyy nyt hyödyntää mahdollisuuksia ja mennä nopeasti eteenpäin, koska komissio, komissiolle sanoi, että meillä on tässä kyllä tiukka aikataulu. ST-kollegoille me, meillä oli hyvä keskustelu varjoesittelyiden kanssa ja olen, iloisia, olen iloinen myös näistä esitetyistä kommentteista. Te mainitsitte ICAON. No, en tiedä nyt miltä tämä asiakirjojen käännökset näyttävät. Minulla on vain englantilainen versio tässä itselläni, mutta monissa tapauksissa nämä kommentit, joita kollegit, kollegat teke, tekivät, niissä viitataan, ni, niihin viitataan tässä perusasiakirjassa, joten en tiedä, miten nämä kohdat nyt täällä eri versiossa on rakennettu. Ika on varmasti sellainen tärkeä osa tätä kaikkea, ja näinhän komissiokin sanoi Tietosuojakysymykset tulivat esiin useissa puheenvuoroissa. Olette ehdottoman oikeassa. Jäsenvaltioiden täytyy panna täytäntöön ja valvoa säännösten noudattamista, mutta minun pointtinani oli myös se, että meillä ei pitäisi olla mitään löyhiä sääntöjä ja määräyksiä tietosuojan osalta. Olemassa olevaa lainsäädäntöä on Euroopan unionissa ja kansallisissa valtioissa ja niitä täytyy panna täytäntöön jäsenvaltioiden. Me haluamme varmistaa sen, että jäsenvaltiot itse asiassa ovat hyvin selvillä siitä, mitkä heidän omat vastuualueensa tässä kysymyksessä ovat. Sitten Alden kollegoille. No, en itse asiassa ole hirveän varma tästä. Te mainitsitte riskipohjaisen tästä kohdasta 15. Tämä on jo mietinnössä. Tätä kaikkea tarkastellaan riskipohjaisesti. Tämä on ehdottoman keskeistä. Mainitsitte siviili-ilmailuviranomaisesta viranomaiset. Tietysti se, mitä tähän mennessä olen sanonut, on se, että joillakin kansallisilla viranomaisilla, siviililmailuviranomaisilla on ö, tiettyjen lennokkityyppien osalta vaikutusvaltaa. Mutta tämä ei jätä EASA ulkopuolelle. Se on äärimmäisen tärkeä osa tätä. Ja Erik Fivelhän on jarustyöryhmän puheenjohtaja ja hän on myös kansainvälisissä elimissä mukana. Ihan vain selvennyksenä tämä varsin selvästi tuodaan mietinnössäni jo esille. Ja sitten nämä valmistustandardit. Tätäkin on täällä käsitelty. Mainitsit rahoituksen. Ja aivan kuten juuri komissiokin sanoi, minä, minäkin mainitsin Horisontti 2080 ja muitakin rahoituslähteitä. Ja kaikissa tapaamisissa sidosryhmien kanssa myös Cesarin yhteisyrityksen edustajat olivat paikalla. Ja on hyvä uutinen komissiolta, että jotain rahoitusta tähän on todellakin erityisesti suunnattu. Olen iloinen siitä. Täällä varmaan katoin suurin osa näistä, suurimman osan puheenvuorosta. Turvallisuus on tietysti yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Aivan kuten totesittekin, kun tarkastellaan turvallisuuskysymystä, niin en mene yksityiskohtiin. Me istumme täällä julkisessa kokouksessa. Mutta tietysti näillä voidaan myös aiheuttaa paljon vahinkoa. Ja teknologia edistyy, täytyy miettiä sitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Jotkut kamalat tapahtuvat ovat saaneet alkunsa hyvin, hyvin pienistä laitteista. Ja meidän täytyy tämä nyt muistaa ja tämän turvallisuusviranomaiset ja jäsenvaltiot myös tunnustavat ja ovat tietoisia siitä, me, koska mehän tiedämme, että näitä käytetään myös sotilaallisessa toiminnassa. Joten olkaa selvillä tästä, kun turvallisuuskysymyksiä tuotte esille. Kyllä näitä on pohdittu tarkasti, mutta se miten nyt tämä mietintö on laadittu, me odotamme tässä komissiolta vielä yksityiskohtaa, yksityiskohtiin selvennystä. Minun mielestäni ei ole oikein, että me valiokuntana me menemme liian yksityiskohtaisuuksiin, koska siinä vaiheessa sitä työtä tekevät sääntely viranomaiset EU-laajuisesti, kun ne määrittelevät, mistä, mitä standardeja tähän otetaan. Mutta mitä valmistajien tulee, niin varmasti sanoin selvästi sen, että se, mitä Euroopassa valmistetaan tai mitä Eurooppaan tuodaan, niin näillä laitteilla täytyy olla asianmukainen CE-merkintä. Ja niitä täytyy täyttää standardit, jotka ovat Euroopan unionille niille tärkeitä ja mukaan lukien rekisteröinti ja lisenssiointi ja niin edelleen. Me haluamme EU-laajuisen lähestymistavan. Ja minä vain mainitsin aikaisemmin ja komissio oli yhtä mieltä tästä, että joillakin jäsenvaltioillahan on olemassa jo tiettyä lainsäädäntöä pienemmille lennokeille. Nyt me tarvitsemme laajakantoisemman lähestymistavan, jossa kaikki jäsenvaltiot ovat täysin mukana ja toivon, että voimme saada aikaiseksi paketin tästä. No, ehkä unohdinkin joitakin asioita. Toimistoni ovi on avoinna kaikkia selvennyksiä varten. Ja toivon, että pystytte nyt oikein huolella lukemaan omat käännöksenne, omat käännösversionne. Ja kyllä silloin huomaatte, että suurin osa niistä asioista, joita toitte täällä esille, ovat itse asiassa jo mukana tässä tekstissä. Me olemme jo puheenjohtaja 4. syyskuuta päivälle sopineet varjoesittelijöiden seuraavan kokoontumisen. Ja kiitokset vielä komissiolle. Kiitoksia. Muutos ehdotusraja on 22. heinäkuuta kello 12 ja äänestys on täällä 15. syyskuuta ja, ja sitten lokuun täysistunnossa täysistokäsittely toisessa täysistunto kerrassa. Näin päätämme aamupäivän keskustelu jatkamme sitten iltapäivällä kello 15. Kaksi ja muut kohdat sitten iltapäivällä.